Okay, colleagues. Kollegat, pyydän anteeksi, että olin myöhässä. Jos sallitte, niin siirrytään heti puheenjohtajan ilmoituksiin ja esittelijöiden ja valmistelijoiden nimityksiin ja koordinaattorien kokouksen tuloksiin. Ensinnäkin esittelijöiden nimeäminen asetusehdotus, jolla korjataan asetusta 216 liittyen lentopaikkoihin, ilmaliikenteen hallintaan ja lennonvarmistuspalveluihin SD-ryhmä. Tässä saadaan tähän esittelijä Sitten asetusehdotus yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta. EPP hankkii esittelijän. Sitten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteen toimivasta Euroopan laajuisesta e järjestelmästä Esittelijä tulee ALDE-ryhmästä. Ja sitten asetusehdotus, jolla muutetaan asetusta 1365 liittyen sisävesiväylien rahtiliikenteen tilastoihin. Siitä vihreät. Esittelijä tulee vihreistä. Sitten lausunnot lausunto IMKO-osuuteen IKOL-järjestelmästä. Tästä sovittiin, että valiokunnat pyytävät äh, menettelyä 49 ja meidän esittelijämme EKL-asiassa laatii tämän lausunnon. Sitten vihreä kirja Euroopan talouden pitkäajan rahoituksesta päätettiin, että tässä ei toimita ja sama pätee myös ehdotukseen YK Euroopan talouskomission yhtenäisistä säännöksistä moottoripyörien hyväksyntään liittyen. Myöskin Luxemburgin pöytäkirja liikuteltavan kaluston kansainvälisiä suojaoikeuksia koskevan yleissopimukseen. Tässäkin päätimme olla toimimatta ja sitten asetusehdotus, jolla muutetaan artikla 290 liittyen seutsopimukseen ja valvontaan käsittävään sääntelymenettelyyn. Komitologiaesittelijät esittelijät laativat tästä lausunnon. Ja sitten asetusehdotus liittyen meriliikenteen hiilidioksidipäästöihin muuttava asetus 525 tästä vihreät laativat äh, lausunnon ja jälleen kerran tämän menettelyn 49 vahvistetun menettelyn mukaan. Sitten oli asiakirja vain tiedoksi, ne ovat lähinnä tiedonantoja komissiolta ja sitten on ehdotus myöskin neuvoston äh, päätökseksi liittyen äh, YK talouskomissioon liittyen osin heidän asetuksiin. Ja jälleen kerran koordinaattorit olivat sitä mieltä, että tässä ei toimita. Sitten delegoidut säädökset. Päätettiin, että seuraavalla lainsäädäntökaudella me tulemme nimeämään valmistelijoita, jotka seuraavat delegoituja säädöksiä ja vielä seuraavan äh, liikennekomission jäsenen kuulemisessa häntä pyydetään sitoutumaan parhaiden käytäntöjen noudattamiseen mukaan lukien varhainen tiedonanto heti alusta lähtien. Tran kalenteri, siitä keskusteltiin ja se hyväksyttiin. Ja uutiskirje komitologiasta 14, 15 ja 16. Nekin jaettiin ja FTL-menettely, sekin jaetaan jäsenille mahdollisimman pian. Ja siinä on sitten määräaika kommentteille, mutta tietenkään vielä ette tätä ole saaneet. Tämä oli siis tietoa koordinaattorien kokouksesta. Onko tähän mitään kommentteja? Jos ei, niin näin on sovittu. Kiitoksia. Voimmeko nyt siirtyä äänestyksiin? And I start with... Ja lähden liikkeelle asetus Euroopan laajuisesta liikenneverkosta. Esittelijöinä olivat Kumut Saakkos ja Herzog, ja tästä äänestetään sähköisesti. Tarkistaan ensin, että koneet toimivat. Ja tarkistetaan, että EPPllä ei ole liian monta jäsentä paikalla. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Rajoja ei ole ylitetty, että tämähän alkaa oikein hyvin. Ja sitten varsinainen äänestys. Eli Kumut Saakkos Herzog sopimus komission ja neuvoston kanssa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta 7 vastaan kaksi tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut Herzogille ja Kumutsaakkosille. Seuraavaksi liikennekelpoisuus äh, moottoriajoneuvoille ja perävaunuille. Äänestys alkaa tästä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Siis tämä on herra Kuunin mietintö, se jäi sanomatta. 35 puolesta 5 vastaan, kolme tyhjää hyväksytty. Sitten toinen Sehnalova. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 37 puolesta 4 vastaan, kaksi tyhjää. Ja sitten kolmanneksi herra Savisaari. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 4 vastaan, 2 tyhjää. Eli mandaattineuvotteluihin on nyt annettu kolmelle esittäjälle. Sitten Dominik Rikeen mietintö. laivavarusteista. Tällä kumotaan direktiivi 96-98 EU. Tarkistus 35 ensin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36 ja 37 ovat identtisiä puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä ilmeisesti sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus B. Mitä Aalle tapahtui? Kompromissitarkistus B puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Kanchianilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 47 raukeaa. Kompromissitarkistus C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Jos tämä hyväksytään, niin se siirretään artiklaan 13 sen kohtaan yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54, 55 ja 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Suullinen tarkistus. vastustaa vastustanutko kukaan suullista tarkistusta. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että uusien parlamentin sääntöjen mukaisesti kolmen täytyy vastustaa, jotta, tätä ei, josta, jotta tästä ei äänestettäisi. Yksi ei siis riitä. Mutta ilmeisesti jos kukaan yksikään ei vastusta, niin tuskin niitä kolmeakaan löytyy. Eli puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissitarkistus D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä numeron 62 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä ilmeisesti sama tulos kuin aikaisemminkin, mutta tarkistetaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty. Niin. No, se meni läpi joka tapauksessa. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 ja 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 ja 76 ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 on kielellinen tarkistus. 77, 78 ja aina koko tämä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 seuraavaksi herra Parniolta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä numero 80. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneäänestyksellä. Numeron 30 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tarkistamme koneäänestyksellä 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi ja kaksi yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä numero 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty tasaäänin. Ja nyt sitten lainsäädäntö, äh, päätöslauselma, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta kolme vastaan kolme tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten lainsäädäntöpäätöslauselma. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää. Ja sitten toimielinten väliset neuvottelut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta, kaksi tyhjää ääntä, ei vasta ääniä, eli myöskin hyväksytty. Onnittelut herra Rikeelle. Okay, colleagues, we now move on. No niin, kollegat, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on varainhoito vuosi 2014. Roa Duran, jonka sijaan puhukin Roa Lichtenberger. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja annan tässä vain eteenpäin Isabellen viestin, joka ei ole päässyt paikalle tänään. Eli käyn läpi nyt nämä eri kohdat tässä tekstissä ja kerron hieman ehdotuksesta, joita Isabel on tehnyt. Kohdassa yksi yritämme ottaa kantaa tähän EMSA-keskusteluun ja perustaa tämän aikaisempiin päätöksiin meren pilaantumisen tutkimisesta, tutkimisesta ja öljyn ja kaasun tuotannosta. Tämä on tärkeä kohta. Tämä menee jopa pidemmälle kuin kuin tähän menneet keskustelut, mutta se on tärkeä askel. Kohdassa kaksi mainitaan se, että ei ole johdonmukaisuutta eri TENTEen ja verkkojen Euroopan välineen välillä. Me annamme vielä tarkemman tarkistuksen tästä uuden MFF-sopimuksen perusteella, sillä aikaisemmin emme tienneet yksityiskohtaisesta sopimuksesta kohdassa kolme, puhutaan tässä kestävän liikkuvuuden innovointikertomuksesta ja siinä kiinnitetään huomiota tutkimukseen ja innovointiin. Me emme näe tässä, tällä alalla konkreettisia toimia ja tämä pitäisi todellakin korjata. Kohdassa neljä puhutaan sähköisen liikkuvuuden kestävyydestä ja otetaan mukaan myös sähköiset polkupyörät, raitiovaunut, johdinautot, johdinautot ja junat. Eli ei pitäisi puhua pelkästään sähköautoista. Tällaisen liikkuvuuden pitäisi olla tasapainoista, eli pitäisi olla laaja lähestymistapa koko sähköisen liikkuvuuden aiheeseen. Ja sitten kohta viisi viittaa kestävän matkailun valmistelutoimiin. Ne ovat perustana yksityiskohtaiselle muotoilulle budjettikohdessa. Ja pitäisi ottaa mukaan uusi budjettikohta kestävästä matkailusta, jossa otettaisiin huomioon ö, nämä matkailumaat, joten kiitos, että kuuntelitte ja otan millään huomioon ehdotuksenne. Välitän ne edelleen Isabellelle. Kiitos. Kiitos Eva, sitten herra Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Eh, haluan kiittää Rova ja hänen tekemästään työstä. Ensinnäkin eh, olemme tulossa eh, monivuotiseen rahoituskehykseen, jota vielä määritellään. Siitä parlamentin kanta on myönteinen, mutta meillä on hyvin tiukat rahoituspuitteet koska ensimmäistä kertaa äh, määrärahat ovat äh, laskussa ja tämä aiheuttaa ongelman varsinkin äh, liikennebudjetin osalta, koska nämä yhteen liitettävyysvälineet siinä vähennys on merkittävä ja se vaikuttaa asiaan kyllä. Aivan kuten tässä muistutti esittelijän puolesta, rouva. Eh, tässä eh, nimenomaan pitäisi eh, muistaa, miten tärkeä on meidän alamme ajatellen kilpailukyvyn kehittämistä. Tässä ei aina ole otettu huomioon näitä rakennekysymyksiä. On sellaisia asioita, joita pitäisi vielä painottaa budjetti keskusteluissa. Kaikki, mikä e, liittyy neljänteen rautatiepakettiin, e, siinä e, investoinnit ja yhteenliitettävyys ja verkkojen Euroopan väline. Siinä on ei juuri, juurikaan nousua edelliseen verrattuna. Ja tässä edelliset tulivatkin jo kuvattua. Ja sitten nämä virastojen ongelma, koska jo ne vuosikaudet olemme luomassa uusia tehtäviä virastoille ja kun budjetti pienenee. Komission pitäisi selittää, miten voidaan muuttaa tätä toimintaa ja antaa uusia tehtäviä virastoille samaan aikaan, kun niiden osuutta vähentään Tässä EMSA painotettiin tässä mietinnössä. Minä olen huolestunut myös rautatievirastosta. Tässä annetaan merkittävät valtuudet virastolle kun taas sen osuus budjetissa pienenee, eikä tämä ole lainkaan kohtuullista. Haluaisin painottaa vielä tutkimusta. Liikenne on ollut merkittävä osa 2020 ohjelmaa. Se on, sitä on vähennetty merkittävästi. Olemme onnistuneet säilyttämään noin suunnilleen sen suuruusluokan, koska Tämä frontloading, jota ajateltiin, se koski myös liikennettä, varsinkin raideliikennettä. Minun mielestäni näitä asioita pitäisi vielä painottaa. Tässä on muitakin asioita, joita pitäisi laittaa näihin budjettikehyksiin matkustajien oikeudet ja lentokenttäpaketti, niin kuin sitä nyt on käsitelty. Ja se on tulossa vielä uudestaan tänne valiokuntaan. Äh, sanoisin, että äh, tässä äh, parlamentin tehtävät tällä tavoin voidaan parantaa tuloksia, parantaa palveluita ja tällä tavoin budjettikehys on edessämme haasteena. Kiitos. Kiitos sitten sosiaali demokraateista Bilbao. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti näihin, joita jo herra Rike esitti tähän mietintöön. Aivan kuten jo tässä eh, mainittiin, kyse on poliittisesta äänestyksestä eh, rahoituskehyksestä, joka on hyvin kutistunut. Siinä on hyvin vähän liikkumavaraa niin, että voitaisiin parantaa rahoitusta tiettyillä politiikan aloilla, joita pidämme prioriteetteina tässä tässä valiokunnassa. Niinpä tilanteesta tuli, tulee hankala. Tämä pitäisi tulla esiin myös tässä lausunnossa, mutta tässä pitää ottaa esiin myös myönteiset äh, näkökohdat ajatellen tulevia vuosia 2014. Ja tämä sopimus, johon on päässyt äh, Rike ja äh, Ajala Sender, verkkojen Eurooppa. Mm. Ja tässä nämä muutokset, joita on tulossa, vaikuttavat myös budjettiin, miten yhteen toimivuus mm, on osa tätä ensimmäistä prioriteettia. Nämä asiat pitää vielä ottaa huomioon ja kun komissio antaa ehdotuksensa, niin tämä verkkojen Eurooppa-väline pitää vielä painottaa ja tämä ehkä tulee esiin sitten vielä tarkistuksissa. Toisaalta olen sitä mieltä, että nämä prioriteetit aivan kuten esittelijä on sanonut, vaihtoehtoiset polttoaineet ja infrastruktuurit, ne ovat tärkeitä prioriteettikysymyksiä, joita pitää miettiä vielä tulevina vuosina. Mitä tulee matkailuun sitten, totta kai tuemme sitä, että katsotaan tätäkin kohtaa uudestaan, mutta meidän pitäisi todellakin vaatia, että tulisi budjettikohta joka liittyy matkailuun, koska nyt kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, me emme voi tyytyä pelkästään valmistelutehtäviin ja pilottihankkeisiin. Olemme nähneet, että niistä jotkut toimivat hyvin, aivan kuten tässä valmistelutoimissa on tavoitteena se, että siitä tulee politiikan ala ja poliittinen prioriteetti myös tässä valiokunnassa. Ja lopuksi vielä yksityiskohdista. Minun mielestäni ei voida puhua tästä mm, lausunnosta ilman, että mainitaan meriturvallisuusvirasto ja tässä sen valtuudet ovat laajentuneet. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla ensimmäisessä kohdassa. Kyse on ehkäpä teknisestä eh, muotokysymyksestä. Ehkä sen pitäisi tulla eh, alemmas tuossa lausunnossa. Siis Meissner, Rova Meissner, liberaalista. Kiitos. Tässä tapauksessa voi jälleen nähdä, että olemme oikein samaa mieltä talousarviosta ja kiitos oikein kovasti eh, Isabel Durandille, joka nyt ei ole paikalla, mutta jolla on kuitenkin täällä hyvä sijainen. Tässähän on menkolaista epäjohdonmukaisuutta eurooppalaistumisen välillä, jota me tarvitsemme. Me tarvitsemme vapaata liikkuvuutta ja näin poispäin. Mutta tämä on olemassa vain paperilla ja jotta voimme sitten toisaalta tämän toteuttaa, niin me tarvitsemme näitä eurooppalaisia verkkoja. Ja todellakin varoja on olemassa enemmän. Dominik Rike tämän mainitsi. Ja tietysti meidän pitää nyt sitten MFFn puitteissa katsoa, mistä leikataan. Me olimme oikeastaan samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme eurooppalaisen liikennetilan, yhtenäisen liikennetilan, ja Tässähän ehdotuksessa mainitaan todellakin, että neuvosto, neuvostolla on tavallaan aivan kuin tämmöinen joululahja toivellista. Se toivoo kaikenlaista, mutta sitten jos samalla neuvosto ei anna varoja käyttöön, niin eihän se sovi. Virastot, virastoilla on annettu myös enemmän tehtäviä. Tämän nähtiin jo rautatieviraston äh, suhteen. Ja äh, rautatiepaketissa sillä annetaan enemmän tehtäviä ja jos EMSA EMSalle annetaan enemmän tehtäviä meren saastumisen suhteen, ja jos sen pitäisi valvoa, niin silloin tarv- siihen tarvitaan ehdottomasti enemmän henkilöstöä. Kun olemme tutkineet virastoja, olemme huomanneet, että siellä todellakin henkilöstö ei mitenkään ole joutilaana, vaan siellä on yhä enemmän työtaakkaa ja tässäkin on epäjohdonmukaisuutta neuvostossa. Tietysti innovointi ja tutkimus ovat tärkeitä ennen kaikkea yhteentoimivuuden suhteen. Infrastruktuuri, puhdas energia, ne, ne ovat, niihin tarvitaan totta kai lisää varoja ja sähköinen liikkuvuus mainittiinkin myös. Tässä on myös esimerkiksi nestekaasu laivaliikenteessä tärkeää ja meillä on ollut budjetissa jo tästä kohtia. Ja tietysti lopuksi sitten matkailu, siellä oli melko pieniä varoja. Miten voisimme siis tehdä matkailusta kestävämpää ja miten voisimme edistää matkailua vammaisille ja vanhemmille ihmisille. Siihen, siihenkin pitäisi nyt sitten kohda, suunnata toimia. Mielestäni tämä on kyllä todellakin hyvä lausunto ja sitä tuemme. Kiitos. Sitten Blackburn. Oh, thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti. Ensinnäkin liittyen tähän yleiseen lähestymistapaan, joka tässä lausunnon kohdalla on. Viime kuukausina ja vuosina olemme nähneet, että kun ähm, järjestetään neuvoston kokouksia, niin halutaan luoda työpaikkoja, talouskasvoja ja niin edelleen. Ja nyt kun olen lukenut tämän lausunnon, niin en oikeastaan ole nähnyt siellä paljonkaan realistista suhteessa siihen päämäärään, joka jäsenvaltiot ovat neuvoston kokouksissa ilmaisseet. Toinen kappale tässä lausunnossa, siinä puhutaan pitkästä toivomuslistasta. No sitähän se tietenkin onkin, ja SD-ryhmän kollega myöskin sanoi samaan tapaan. Hän sanoi, että prioriteetit eivät ole niitä prioriteetteja, joihin meidän tulisi liikenteen suhteen keskittyä, jos me haluamme mennä talouskasvuasialistan kanssa eteenpäin. On ihan hyvä puhua kaikista näistä eri asioista, sähköisistä pyöristä, johdinautoista, mutta äh, talouskasvun kannalta me tarvitsemme kunnollisella tavalla toimivaa infrastruktuuria, jotta tavaroita ja ihmisiä kuljetetaan kautta Euroopan unionin, jotta saavutetaan sisämarkkinat, joka on sen perustavoite. Jotkut asioista, joista on puhuttu, niin ne ovat vähintäänkin periferisiä. Tässä puhuttiin siitä, että puhutaan kaikenlaisista virastoista ja puheenjohtaja tietää, että minä en ole virastofani, mutta jos sitä nyt käytetään ensimmäisenä kappaleena ja sanotaan, että tähän halutaan talousarviovarat käyttää, tai ainakin sen liikenneosuus, niin se on kyllä vähintäänkin epäolennaista. Minun mielestäni tämä lausunto tulisi tarkistusten kautta muotoilla uudelleen, jotta se heijastelisi sitä, miten me haluamme kehittää liikennettä, jotta se tukee talouskasvua. Ja jos otetaan taloudellinen tilanne huomioon, niin tässä täytyy ottaa huomioon monta muutakin asiaa. Kiitos. Very much. Kiitos. Sitten Torsman komissiosta. Missä te olette? Kiitoksia puheenjohtaja, hyvää huomenta teille kaikille. Kiitoksia, että keskustellaan nyt tästä asiasta ja lähestymistapa täällä valiokunnassa on hyvin rakentava. Haluan puhua vain lyhyesti. Olen sitä mieltä, että me haluamme painottaa sitä, että 2014 meidän liikennehankkeidemme eh, budjetti on kuusi kertaa suurempi kuin 2013. Eh, siis nämä kohdat, joista nyt keskustellaan, siinä ollaan myönteisesti lähtemässä liikkeelle tässä hyvin vaikeassa budjetti lähtökohdassa. Virastojen osalta varmasti tiedätte, että komissio on ehdottanut 26. kesäkuuta tämä koskee nykyisiä toimia ja tässä on tulossa lisätalousarvio budjettiviranomaiselle, jotta puututtaisiin tähän uusiin tehtäviin ja eh, virastojen suuntaan. Tämä on siis tulossa vielä ja varsinkin mitä tulee meri, merten saastumiseen riittävä budjetti EMSalle tulevina vuosina ajatellen kaasu- ja öljytuotannon avomerilaitoksia. Mitä tulee sitten niihin näkökohtiin, joita tässä tuli esiin, innovaatio, kasvu, näin voidaan puuttua innovaatioagena kautta. Ja tämä tietenkin lähtee käyntiin 2013 vielä. Ja sitten älykkäät liikennejärjestelmät ja yhteentoimivuus siinä horisontti 2020 verkkojen Euroopan väline. Niiden kautta voimme saada aikaan hyviä ohjelmia sen suhteen, mitä käytössä on. Kiitoksia näistä huomioista. Kiitos siitä, että aloitettiin tämä keskustelu. Kiitos tuestanne. Kiitos. Eeva, haluatko sinä vielä sanoa tähän loppuun jotakin? Kiitos näistä kommenteista. Me välitämme ne esittelijälle ja hän sitten johtaa jatkuvaa keskustelua. Kiitos. Thank you. Good night. Kiitos. Määräaika tarkistukselle 24. heinäkuuta kello 12. Tästä äänestetään 5. syyskuuta valiokunnassa ja täysistuntopäivämäärää meillä vielä ei ole, eli 24.7. kello 12 on määräaika tarkistukselle seuraavaksi. Ajokorttiasiat esittelijänä Rauha Tikau. Silvia. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt... Kiitos, puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain tämä direktiivi, jos muistatte, esitettiin pakettina yhteen, yhdessä direktiiviin, äh, asetukseen, joka liittyy ajopiirtureihin. Molemmat näistä lainsäädännössä halusivat vähentää hallinnollista taakkaa ja petoksia lisäämällä ajopiirtureiden mahdollisuuksia, mutta mielestäni komission ehdotus sen pohjana oli vaikutusten arviointi, joka ei ottanut huomioon kaikkia seurauksia ajokorttien ja kuljettajakorttien yhdistämisestä. Siksi nämä siis seuraukset eivät ole niitä, jotka joita olisi odotettavissa. Lisäksi tämä ajopiirturiasetus, siinä on säännöksiä ajokortin ja kuljettajakortin yhdistämisestä. Siksi parlamentti äänesti tuolloin ensimmäisessä käsittelyssä, jossa käsiteltiin ajopiirturiasetusta, niin, että komissiolta pyydettiin tekemään ar- vaikutusten arviointi, johon pitäisi sisältyä kaikki parlamentin vaatimat elementit. Euroopan parlamentilla on erittäin tärkeää antaa tämä poliittinen viesti. Jos komissio antaa uuden lainsäädäntöehdotuksen tästä aiheesta, parlamentti haluaa, että vaikutusten arviointi vastaa meidän vaatimuksiamme vaikutusten arvioinnin pitäisi ottaa huomioon kaikki ne näkökulmat, jotka liittyvät toteutettavuuteen ja kaikkien ammattikuljettajien käyttämien korttien yhdistämiseen ja tähän kuljettajakorttiin. Me haluaisimme analysoida kaikkia näitä teknisiä piirteitä ja yhteentoimivuutta toimivuutta sekä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta. Haluaisimme lisäksi korostaa, että parlamentti ei ole tyytyväinen tähän vaikutusten arvioon. Se ei ota huomioon kustannuksia, jotka syntyisivät tästä yhdistämisestä ja siitä, että käytettäisiin eri tietojärjestelmiä, joita eri toimielimet käyttävät. Me tiedämme, että sisäministeri on monissa maissa se taho, joka antaa ajokortit. Ja sitten taas ö, liikenneministeriö hallinnoi näitä kuljettajakortteja. Näitä eri tietojärjestelmien kustannuksia ei ole otettu huomioon vaikutusten arvioinnissa. Sitten mikrosirun spesifikaatiot Mikrosirut ovat erilaisia ajokorteissa ja kuljettajakorteissa. Tekniset eritelmät niissä ovat siis erilaisia. Tämä, tämä perustuu sekä EU-lainsäädäntöön että kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tällä hetkellä on hyvin vaikea yhdenmukaistaa nämä kaikki lainsäädännöt. Siksi me ehdotamme, että komissio vetäisi takaisin tämän ehdotuksensa. Me siis hylkäämme käytännössä komission ehdotuksen ja pyydämme komissiota tekemään vaikutusten arvioinnin, joka toimitettaisiin parlamentille kahden vuoden kuluessa emme hyväksy minkäänlaista lainsäädäntöehdotusta tästä asiasta ilman asianmukaista vaikutusten arviointia. Kiitos puheenjohtaja. Odotan innolla kollegoiden kommentteja. Kiitos. Kiitos kollegat. Pyydän nyt sallivuutanne, koska Eevan täytyy lähteä toiseen kokoukseen, eli annan Lichtenbergerin puhua ensin vihreistä. Äh, ja herzlichen Kiitos puheenjohtaja. Minun pitää lähteä onnistukseen oikeusvaliokuntaan. Olen samaa mieltä kollegan analyysistä. Tämä ehdotus ei ole asianmukainen. Vaikutusten arviointi ei ole se sellainen, jota toivoimme. Komissio ajaa samaa linjaa, ihan sama mitä parlamentti tekee, eikä sitä voi hyväksyä. Tämä, tässä on kyse toimielinten yhteistyöstä sitä tarvitsemme ja meidän pitää hylätä tämä ehdotus, sillä avoimia kysymyksiä on monia. Tietosuoja esimerkiksi, tai sitten nämä erilaiset mikrosirut ja niiden tietojärjestelmät. Tämä pitkällä aikavälillä tuottaa kyllä ongelmia, emmekä voi hyväksyä tällaista menettelytapaa. Eli meidän pitää tässä nyt sitten lähettää komissio takaisin alkupisteeseen ei sovi sellainen menettely, että me ehdotamme me enemmistöllä jotakin toimintatapaa ja sitten komissio ö, teeskentelee, että mitään ei olisi tapahtunut. Me tarvitsemme toimielinten välistä ehdotusta ja me haluamme, että parlamentin ehdotukset vaikutusten arvioinnista otetaan huomioon päätöksenteossa komissiossa, jos ehdotuksia me ei oteta huomiota, huomioon, meidän pitää palata takaisin alkuruutuun. Tämä on meille erityisen tärkeä aihe, sillä tällä alalla on paljon petoksia ja väärännöksiä. Jos haluamme parantaa näitä ehdotuksia. Tarvitsemme vaikutusten arvioinnin, hyvän vaikutusten arvioinnin. Me olemme selkeästi sanoneet, mitä haluamme ja siksi olemme aivan samaa mieltä siitä, että tämä ehdotus hylätään. Kiitos paljon kollegalle. E ja sitten herra Kuha EPPstä. Kiitos puheenjohtaja haluaisin kiittää Rauva Tikauta tästä selkeästä ehdotuksesta ja myös tästä hyvin selkeästä jo alustuksesta tänään. Siihen ei ole paljon lisättävää. Tässä on kyse ajokorttidirektiivin muuttamisesta. Joissakin kohdissa se olisi tarpeen, mutta nyt tässä on kyse sitten komission ideasta kuljettajakortti toiminteista eh, ja niiden yhdistämisestä ajokorttiin ajopiirturisäädösten eh, takia. Haluaisin vielä huomauttaa, että ennen kaikkea jos kuljettajakortit tai ajokortit jos ne pistetään hyllylle, niin säännöt niistä ovat kansallisessa lainsäädännössä hyvin erilaisia, eikä niitä voida yhdenmukaista. Siksi me EPPnä olemme aivan samaa mieltä esittelijän kanssa ja tuemme häntä. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitos sitten rouva Meissner liberaaleista. No. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minultakin vielä kiitokset rouva Tikaolle. Me tiedämme jo ajopiirturiasetusneuvotteluissa te voitte luistaa, että Rovatika on tehnyt hyvin tarkkoja tutkimuksia ja yrittänyt aina analysoida, mitä tarvitsemme todellakin ajopiirtureiden suhteen. Nyt sitten komission ehdotuksen kyse siitä, mitä voimme kaikkea yhdistää. Teknologisten innovaatioiden kannalta on järkevää kysyä, mitä kaikkea voisi yhdistää, jotta voimme säästää rahaa ja hallintotaakkaa. Sillä me haluamme aina tietysti vähentää hallintotaakkaa. Komission laskelmassa sanotaan, että tämä saattaisi olla hyvä järjestelmä kuljettajille, mutta ei ole otettu huomioon, mitä tämä tarkoittaisi jäsenvaltioille. Ei tämä ole välttämättä toteutettavissa. Ja jäsenvaltioilla on eri valvontaviranomaisia, joten tämän toteuttaminen aiheuttaisi kustannuksia ja hallintotaakkaa, joten ehdotus ei ole tasapainoinen tai loppuun ajateltu. Mielestäni on siis aivan oikein sanoa, että ehdotus pitää, ehdotusta pitää muuttaa ja että se pitää nyt lähettää takaisin komissioon. Minulle on tärkeää ja kollegat ovat jo tästä puhuneetkin, nimittäin tietosuoja. Tietosuoja on uudessa teknologiassa aina tärkeää. Mitä enemmän teknologisten edistysaskeleen takia jotakin sitten yksinkertaistetaan sitä, helpompaa on ehkä käyttää väärin tiettyjä tietoja, joten tietosuoja pitää olla tässä tärkeällä asemalla. Ja minä olen siis, tuen tässä täysin kautta. Kiitos. Sitten Foster ECRstä. Muutama kommentti. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä. Me olemme ottaneet tämän asian esille jo kauan aikaa sitten ja se, mitä kollega sanoi, on aivan oikein. Siis tämähän kuuluu kansallisen kompetenssin piiriin. On erilaisia valtion virastoja, jotka hoitavat näitä asioita jäsenvaltioissa puhutaan Euroopan laajuudesta, no ei se tarkoita, että sillä petoksista päästään. Me olemme huolissamme, jos me aiomme yhdistää nämä kortit yhdeksi kortiksi ja jos esimerkiksi viedään kortti pois, niin mis, miten se otetaan pois? Tässä on tällaisia yksinkertaisia käytännönläheisiä ongelmia myöskin. Jäsenvaltiot ja neuvosto ovat olleet selkeäsanaisia. Tietenkin teknologia tulee peliin mukaan ja ehkä voidaan tulevaisuudessa tehdä tälle asialle jotakin, mutta meidän täytyy muistaa, että on ihmisiä, jotka eivät matkusta ulkomaille – Eli me tarkastelemme tässä sitä, kun joku ajaa läpi Euroopan, niin voidaanko hänen korttinsa tunnustaa? minun tulisi myöskin varoittaa kustannuksista. Jos tarkastellaan näitä toteutettavuustutkimuksia, niin eivät ne suinkaan halpoja ole. Tällä hetkellä minun mielestäni, kuten Silvia sanoi, meidän tulisi hylätä tämä ehdotus tulisi jättää asia niikseen toistaiseksi, koska meillä on paljon tärkeämpiäkin asioita. Kiitos puheenjohtaja. No Herra Rike. Aivan lyhyesti puheenjohtaja, kiitoksia eh, tästä. Komission ehdotus eh, Nadamasin äh, helikopteri on aivan samantyyppinen. Äh, se on äh, hyvin hyvä esimerkki omasta aikakaudestaan, mutta se ei välttämättä kykene lentämään. Tässä kun katsotaan eri jäsenvaltioiden tilannetta, että sovelletaan tällaista ajatusta, se on hyvin houkutteleva ja realistinen. Kaikki ovat nyt samaa mieltä siitä, että esittelijän ehdotus on hyvä, että voimme ainoastaan hylätä tämän ehdotuksen. Komissiosta herra Eliberg. Komission kannalle näyttää olevan paljonkin tukea, sen olette ehkä huomanneet. Annan teille puheenvuoron. Thanks, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ja rouva Tikau, hyvin lyhyesti tämä lainsäädäntömenettely ajopiirturi asetuksesta komissio on kirjannut teidän haluttomuuden tukea komission ehdotusta. Tämä artikla, siinähän puhutaan näiden korttien yhdistämisestä ja myöskin tähän liittyy direktiiviehdotus. No, Tästä olisi saatu taloussäätöjä ja tehokkuutta aikaiseksi, mutta vaikka komissio ei ole samaa mieltä yhteislainsäätäjän kanssa tässä asiassa, niin kompromissin hengessä komissio loppujen lopuksi tuki ajopiirturiasetuksen tekstiä ja suostui siihen, että artikla 27 poistetaan. Eli lyhyesti sanottuna komissiolla on 19.6. se on päättänyt vetää pois tämän ajokorttiehdotuksen ja korttien yhdistämisehdotuksen. Tämä aloite on lisätoimi ja se oli täysin riippuvainen artiklan 27 hyväksymisestä. Ja täten voin todeta, että hallinnollinen menettely tämän poisvetämisen julkistamiseksi virallisessa lehdessä on nyt käynnistetty. Kiitos. Thank you very much. Before the... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, en nyt yritä olla tässä yhtään hauska, mutta haluaisin tietää, komissio siis aikoo vetää tämän ehdotuksen pois. Correct. In fact. Olette oikeassa. Komissio on tehnyt päätöksen tämän suuntaisesti. Esittelijä. Uh, mulțumesc, domnule uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten lausunnossani, mietinnössäni totean, me haluamme, että tämä ehdotus hylätään käytännössä, kuten Rova Meissner sanoi, me uskomme, että tulevien ehdotusten, jos niitä aiotaan tehdä, pitäisi olla uudenlaisia. Ennen kuin komissio siis antaa uuden lainsäädäntöehdotuksen tästä asiasta, me haluamme, että komissio tekee vaikutusten arvioinnin niiden vaatimusten mukaan, jotka parlamentti on esittänyt. Siksi parlamentille on nyt erityisen tärkeää varmistaa, että todellakin uudessa lainsäädäntöehdotuksessa ei tehdä sitten sellaista vaikutusten arviointia, joka ei täytä parlamentin vaatimuksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kommenteista. Olen varma, että Euroopan parlamentin äänestys tästä lähettää poliittisen viestin siitä, minkälainen vaikutusten arvioinnin pitäisi olla. Kiitos. sitten muodollisuudet. Määräaika tarkistukselle on 18. heinäkuuta kello 12 ja tästä äänestetään 17. syyskuuta. Paljon kiitoksia. Sitten säädösvallan siirron seuranta. Tämä on meidän lausuntomme oikeusasioiden valiokunnalle komitologiaesittelijät Katroje ja Kuun, eli herra Kuun. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Yhdessä El Kadrain kanssa olemme tehneet tästä lausunnon. Se on kaikille jäsenille jaettu. Meille on annettu 14 tarkistusta tästä lausunnosta, niistä puolet ovat meiltä itseltämme, siis minulta ja El Kadrailta, ja El Kadrai varmasti puhuu niistä vielä. Kolme tarkistusta on er, kollega Ajalla Senderiltä. Tarkistuksessa kritisoidaan komissiota siitä, että komissio ei anna delegoituja säädöksiä, säädöksiä parlamentin valvontaa meillä olisi siihen henkilöstöä ja kompetenssia. Ja sitten Rova Meisner vaatii, että komissio tukee parlamentin valvontaoikeuksia. Ja sitten puhutaan myös näistä rajoitetuista resursseista ja myös Rova Lichtenbergeriltä on tarkistuksia. Me olemme kaikkien kanssa suunnilleen samoilla linjoilla. On tärkeää, että useilla aloilla – lainsäädäntöoikeuksia annetaan komissiolta parlamentin ennen kaikkea myös teknisissä asioissa. Näillä saa olla vain muita kuin olennaisia poliittisia seurauksia. Tämä päättävää, ratkaisevaa on se, että komissiota valvotaan ja se on todellakin ongelma. Delegoidussa säädöksissä pitää aina kiinnittää huomiota siihen, että delegoidut säädökset voidaan viedä takaisin parlamenttiin. Eli me tarvitsemme tätä järjestelmää, että tiettyjä päätöksiä voidaan tuoda takaisin parlamenttiin. Olemme samaa mieltä kaikesta tarkistuksesta ja otamme ne mukaan lausuntoamme. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Kiitos. Alka Draui. Dank wel, voorzitter. En, uh, mijn co-rapporteurs. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös eh, toista esittelijää, herra Kuunia, erittäin hyvää yhteistyötä. Voin puhua tässä hyvinkin lyhyesti. Hyvin vähän tarkistuksia on tullut ja ne kaikki menevät eh, oikeaan suuntaan. Tässä on nämä tiettyjä tekstimuutoksia, mutta pääasiassa minä ja herra Kuun olemme samalla linjoilla, olemme itsekin äh, esittäneet että useita tarkistuksia. Puutumme tiettyihin seikkoihin niissä. Ei parlamentin nimittäin pitäisi olla mukana, samoin kuin kansalliset asiantuntijat, kun puhutaan delegoidusta säädöksistä. Tämä pitäisi tapahtua varhaisemmassa vaiheessa ennen kuin delegoitu säädös otetaan käyttöön. Tällä tavoin meillä olisi mahdollisuus päättää kannastamme, ajatellen tätä ehdotusta. Minulla ei oikeastaan ole paljonkaan muuta sanottavaa. Tulevina viikkoina meillä on vielä aikaa tehdä pieniä tekstimuutoksia. Ja kovasti odotamme yhteyttä yksimielistä tukea, eh, jotta voimme sopia tästä. Kiitos. Ja, Meissner. No. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös kummallekin lausunnontekijälle, Elka Raille ja Kuunille. Kolme vuotta. Meillä on nyt kokemusta Lissabonin sopimuksesta. Lissabonin sopimuksessahan on niin, että parlamentti on tasa-arvoinen voima neuvoston ja komission kanssa. Ja parlamentissa olemme tehneet nyt kerännyt sellaisia kokemuksia, että tätä ei välttämättä aina hyväksytä. Eli meidän pitää edelleen kiinnittää huomiota siihen, että näitä sääntöjä noudatetaan, että me, meidän kompetensseja tässä kunnioitetaan. Ja sitten yritetään tietyissä asioissa sivuuttaa parlamentti. Tässä on kysymys täytäntöönpanosäädöksissä, joissa me emme ole mukana, sillä tässä on kyse teknisistä asioista, joita pitää sopeuttaa, ja se on, ihan, on aivan ok, että me emme käsittele näitä. Mutta delegoitujen säädösten tapauksessa meidät pitää ottaa huomioon, ja kyse on usein teknisistä asioista näissä päätöksissä, ja kuitenkin näillä päätöksillä voi olla poliittisia seurauksia, kun on kyse turvallisuudesta tai tietosuojasta. Aiopiirturiasiassa esimerkiksi puhumme tietosuojasta. Näissä asioissa parlamentti pitää ottaa huomioon ja mielestäni on oikein, että kiinnitämme tarkasti huomiota siihen, että parlamentin oikeuksia kunnioitetaan, sillä me olemme kansanedustajia täällä. Tämä on Lissabonin sopimuksen tahto. Tästä syystä olen antanut tarkistuksia ja haluan, että komissiota muistetaan siitä, että komissio on sopimusten vartija ja pitää, sen pitää noudattaa niitä ja parlamentille, parlamentille pitää antaa myös ö, resursseja valvoa sitä, että sen oikeuksia noudatetaan. On tärkeää, että me voimme todellakin toteuttaa näitä demokraattisia oikeuksia, joita meille on sopimuksella annettu. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Kramerille ja Maisnerille, niin meillä on vierailijaryhmä salissa Maisnerin kutsusta, Alasaksista, nuoria tullut vierailulle, eli olette tervetulleita matkailuvaliokunnan kokoukseen. Toivottavasti teidän mielestänne kokouksemme on mielenkiintoinen ja valaiseva, mutta tervetuloa. Michael Kramer. Danke für Kiitos puheenvuorosta ja minullekin on tietysti suuri ilo, että täällä on äh, Saksasta valtuuskunta paikalla. Niin, Alasaksistahan minä puhuin. Niin, tiedän, tiedän. Mutta tämähän on entistä Itä-Saksan aluetta, jos et tiennyt sitä. Joka tapauksessa delegoidut säädökset, niiden suhteen näemme aina, että komissio, komissio, jota rajoitettiin Lissabonin sopimuksella, yrittää aina takaoven kautta saada nämä ö, oikeudet takaisin. Tämän olemme nähneet myös esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineessä ja loppujen lopuksi sitten kaikki voisi aina romahtaa ja sitten etsimme kompromisseja. Ja tämän takia tarvitsemme tarkkoja sääntöjä ja siksi olemme esittäneet tarkistuksia 9 ja 13. Ja Rova Lichtenbergerin kanssa olemme puhuneet tästä. Delegoidut säädökset täytäntöönpäin säädösten pitää koskea hallinnollisia ja teknisiä asioita me tarvitsemme poliittisissa asioissa parlamentin yhteispäätösmenettelyä. Tietysti komissio aina yrittää tässä ö, huijata mm, ja rajat ovat ö, ö, häilyviä, mutta tarkistuksessa 13 vaadimme komissiolta, että ö, delegoidussa säädössä ja täytäntöpanosäädöksessä käytettäisiin toimi, tai määriteltäisiin toimielinten välisiä tarkkoja sääntöjä niiden käytöstä. Ennen mietintöä pitää olla selvä, milloin delegoituja säädöksiä voidaan käyttää. Ei voida tapauksissa neuvotella asioita, sillä silloin parlamentti häviää, vaan ja silloin ne meidän, me emme voi toteuttaa oikeuksiamme vapaina kansa, eurooppalaisina kansanedustajina. Kiitos. Thank you very much. I'm no speak. Kiitos puhujia. Ei ole komitologian puolelta. Haluavatko esittelijät sanoa jotakin? Werner? Ja, uh... Ihan lyhyesti vielä äh, herra Kramerille ja rouva Lichtenbergerille. Lissabonin sopimus antaa meille nämä mahdollisuudet äh, artikloissa 290 ja 291. Tietyissä tapauksissa voimme siirtää säädösvaltaa komissiolle ja tä, näissä artikloissa tämä on määritelty, eikä ole on kuitenkaan niin selvää kuin herra Kramer tässä sanoi että tällä ei olisi poliittisia seurauksia. Poliittisia seurauksia saattaa tulla. Eli pitäisi siis määritellä, määritellä ö, oikeastaan aina yksittäisessä tapauksessa, onko kyse delegoitusta säädöksestä. Eli ö, muuten on samaa mieltä. Me voimme siirtää säädösvaltaa komissiolle ja voimme vetää sen takaisin kolmen kuukauden kuluessa. Ja Tämän pitää sitten tietysti mennä myös meidän hallinnomme, meidän hallinnossamme olla valvonnan alaisena. Me voimme vetää säädösvallan takaisin ja päättää itse, mutta tämä on ongelma, kun toimielin valvoo itse itseään, se johtaa aina ongelmiin. Ja emmekä tätä ongelmaa voi lopullisesti ratkaista. Kiitos. Sai. jää vielä herra Kadrai. No. Kiitoksia. Vain yksi seikka tässä vielä lisää. Kun kuuntelin rouva Ajala Sendenrin puheenvuoroa, komission rooli näissä ehdotuksia, sillä on aloiteoikeus ja sillä pitäisi olla mahdollisuus ehdottaa delegoituja säädöksiä spontaanisti ennemmin kuin täytäntöönpanosäädöksiä. Ja vaikuttaa siltä, että komissio on tässä liian varovainen. Kun keskusteluja käydään neuvoston kanssa, silloin lähdetään väärästä lähtökohdasta. Me pidämme neuvostoa liittolaisena ja siitä syystä meidän mielestämme parlamentin on tärkeää pystyä käyttämään kaikkia oikeuksiaan. Pyytäisin, että komissio käyttäisi demokraattista täytäntöön delegoituja oikeuksia koskevaa toimintaa. Kiitos. En tiedä, mitä tämä demokraattinen refleksi välttämättä tarkoittaa, mutta äänestys on syyskuussa valiokunnassa ja Mm, siis syyskuussa äänestys viides päivä. Ja seuraava esityslistakohta on sitten rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus Euroopan unionissa. Tässä kolme mietintöluonnosta. Randika, Kramer ja Ziele. Tästä ensimmäisenä mietintö, joka koskee rautatiejärjestelmän yhteen toimivuutta tästä paketista. Minä aion toimia aivan kuten eilen viisi minuuttia esittelijälle, kolme varjoesittelijöille. Pitäydytte puheajoissanne viisi minuuttia esittelijälle. Olen kiitollinen tästä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Viime viikolla, eh, jos matkusti Strasbourgista, ei eh, tullut kyllä ajoissa paikalle, koska tämä juna eh, pysähtyi Luxemburgiin. Belgia ei ole tunnustanut jarujärjestelmää äh, Luxemburgissa. Tämä ei ole mikään irtonainen tapahtuma, vaan äh, voidaan todeta, että 2013 ei ollut vielä olemassa äh, yhtenäistä rautatieliikennetilaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole nopeaa edullista rautatietä esimerkiksi Valensiasta Osloon. Tässä on sellaisia ongelmia, jotka ovat aivan selvästi riippuvaisia vanhoista kansallisista monopoleista. Ja meillä on nyt niin pirstaloitunut tilanne, että se rajoittaa merkittävästi tilannetta. Nyt meillä ei ole vaihtoehtoja myöskään kuluttajille ja siitä syystä Eurooppa kärsii kilpailukyvyssään. Näin ei voida myöskään riittävästi investoida näihin rakenteisiin ja näin kuitenkin pitäisi toimia rautatiealalla. Tässä myös menetetään ne mahdollisuudet, joita rautatieliikenteellä voisi olla ympäristöpolitiikkaan ja päästöihin. Siitä huolimatta tällä hetkellä tehdään kahdeksan miljardia matkaa vuosittain rautateitse kuljetetaan 10 prosenttia tavaroista. Se on 13 miljardin euron tulot, 73 miljardia euroa liikevaihtoa, 800 000 työpaikkaa. Valkoisessa kirjassa on yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma kohti kilpailukykyistä resurssitehokasta järjestelmää. Komissio arvioi, että puolet EUn keskipitkän aikavälin matkustajille tavaraliikenteestä hoitetaan rautateitse 2050 tässä on nähtävä, että pitäisi saada aikaan parannuksia kansalaisille ja näin saataisiin vähennys myös 60 prosentilla hiilidioksidipäästöihin verrattuna 90 vuoden päästöihin. Nykytilanteen tavoitteiden vertailu tällä alalla, jossa on todellakin kärki sijoja Euroopan unionilla. Näin ehdottaisin, että me tunnistamme yhdessä ne strategiat, joita meillä on, jotta voimme ratkaista ne esteet, joita Euroopalla on yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen tiellä. Meillä on yli 30 eri virastoa ja tällä viikolla käyn vielä läpi vammaisjärjestöt, joiden kanssa aiomme käyttää paljon aikaa tähän mietintöön. Tämä on siis nykytilanne ja minä olen halunnut esittää myös ratkaisuja, joita ne on käyty läpi komission kanssa ja nämä olisivat mahdollisia ja järkeviä. Tässä on nähtävissä aivan valtavasti potentiaalia rautatiessä ja se saattaisi olla ratkaisu. Meidän täytyy yksinkertaistaa äh, sääntöjä, joita on 11 000 äh, kansallisella tasolla ja näin meillä on liikennöintimenettelyjä, jotka ovat erilaisia 28 äh, eri kansallisessa virastossa. Nämä säännöt eivät ole lainkaan läpinäkyviä ja on nähtävissä selvää selvästi, että eri toimijat toimivat eri tavoin. Tämä liittyy myös tyyppihyväksyntään ja liikkuvan kaluston hyväksyntään. Tällä hetkellä meillä on valtavasti hallinnollisia kustannuksia, joita, joihin törmää valmistaja ja samoin kuin muutosapuolet. Ja kaiken kaikkiaan 30 prosenttia saattaa olla kustannukset, jos pitää laittaa käyttöön uusi veturi. Mm, ongelmana on se, että esimerkiksi yhteentoimivuuden alalla on hyväksytty direktiivejä liittyen huippunopeisiin juniin, samoin kuin siihen, että meillä on nyt tulossa direktiivi, joka koskee yhteen toimivuutta. Näitä direktiivejä ei kuitenkaan ole viety kans- kansalliseen lainsäädäntöön jäsenvaltioissa. Meidän pitää olla realistisia ja pitää vähentää 20 prosenttia sitä aikaa, joka menee siihen, että saadaan uusia yrityksiä markkinoille ja uusia tuotteita markkinoille Tällä tavoin pitäisi saada vapautettua 500 miljoonaa euroa. Ja tämä vaikuttaa myös Euroopan ratatiealan yrityksiin, samoin kuin muihin ulottuvuuksiin. Tämä mietintö, eh, joka on nyt käsittelyssä, se tarjoaa eh, mahdollisia ratkaisuja. Me olemme sitä mieltä, että eh, rautatieviraston pitäisi olla yksi luuku, joka tarjoaa ikään kuin passin, eurooppalaisen passin. Me aiomme lisäksi esittää lisää avoimuutta ja yksinkertaisempaa hallintoa tälle elimelle, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyydet ja ristiriidat, joita on eri poikkeuksissa. Meidän pitäisi toimia yhdellä alalla ja yhdessä yhdellä linjalla, jotta saataisiin aikaan tuloksia myös rautatieverkkojen ja rautatie liikkuvan kaluston osalta. Ja tällä hetkellä on ratkaisuna se, että meidän pitää saada aikaan kiinteämmät suhteet. Voisitteko päättää tämän puheenvuoron? Niin minuutin sisällä minä aion tosiaan ottaa esiin kaikki nämä näkökohdat, joita esiin on tullut tässä ehdotuksessa. Bilbao olen aika varma, että tulkit ovat myös uupuneita, koska he yrittävät pitää, pysyä teidän vauhdissanne mukana. Eli jos voisitte viedä puheenvuoronne päätöksen, niin olisin sitä kiitollinen. Niin, aivan lopuksi vielä olemme sitä mieltä, että e, ei pidä e, tehdä päällekkäisiä rakenteita. On tärkeää ottaa mukaan tutkimus ja innovaatio ja ottaa huomioon myös Shift to Rail-ohjelma. Meidän pitää katsoa, miten paljon meillä on mahdollisuuksia rautatiealalla. Tällä alalla on mahdollisuus edistää kauppatavaran ihmisten liikkuvuutta ja kestävyyttä. Meidän pitää siis antaa mahdollisuus sellaiselle poliittiselle päätökselle, että saadaan todellakin pois nämä esteet, jotka eh, estävät eh, liikkuvuutta. Ja näin me pääsemme eteenpäin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. We... Kiitos. Niin onneksi meillä tänä aamuna on aikaa. Jos olisitte ollut täällä eilen iltapäivällä, niin nuija olisi kyllä käynyt paljon nopeammin. EPP Stade Grandes. I think we can afford... Niin, kolme neljä minuuttia. Neljä minuuttia. Olen nyt anteliaalla tuulella. Eli neljä minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä sanoisin, että on aivan helppoa olla samalla linjalla kuin esittelijä, yhtä intohimoinen ja yhtä analyyttinen. Ehkäpä todellisuus on äh, kuitenkin ensisijalla ja meidän pitää olla yhä vain joustavampia ajatellen tavoitteita ja mahdollisuuksia, joita meillä on. Minun mielestäni, kun kuuntelin teitä, äh, on väistämätöntä, että tarvitaan uusi rautatiepaketti, joka täyttää entiset puutteet, edistää yhtenäisyyttä ja kilpailukykyä epäilemättäkin ähm, meillä on sellaisia äh, toimenpiteitä, joita voidaan ottaa käyttöön ehdotusten kautta. Äh, kun katsotaan tilannetta nyt, äh, yhteentoimivuus, turvallisuus ovat tässä tulevia näkökohtia. Ja tämä komission ehdotus on kunnianhimoinen. Me olemme samoilla linjoilla siinä, että komissio hyväksyi nämä muutosnäkökohdat ja kun katsotaan nyt tätä direktiiviehdotusta, olemme sitä mieltä, että siinä pitää antaa tukea myös uudelle teknologialle ja yhteentoimivuusnäkökohdille, samoin kuin artikla 2. Siinä olemme sitä mieltä, että keskinäinen avunanto on tärkeä eri jäsenvaltioiden välillä. Ja on tärkeää tuoda esiin myös ilmoitukset, joita tulee, kun yhdistetään voimat ajatellen virastoja. Täytyy katsoa myös, millaisia mahdollisuuksia on tähän artikla 2021 markkinoille tulo ja silloin kun kyse on sellaisista välineistä, jotka ovat tulossa ainoastaan kansalliseen liikenteeseen, voidaan olla samaa mieltä. Tämä pätee kuitenkin sekä eurooppalaista että kansallista virastoa. Sitten jatkuva saattaa olla, että jos rajoitetaan liikaa, niin silloin tilanne on hyvin tuhoisa ajatellen rautatieverkkoa. Kun otetaan nyt sitten käyttöön eri järjestelmät, energia, infrastruktuuri, kun puhutaan liikenteestä kansallisella tasolla tässä tapauksessa voitaisiin ottaa käyttöön erityissäännökset, mutta ainoastaan kansallisia toimijoita ajatellen. Mitä tulee sitten transponointiin tämän direktiivin osalta, jos komissio olisi kunnianhimoinen, niin kyllä esittelijä on vielä kunnianhimoisempi tämän viraston toimivaltuudet. Tässä on muutettu myös määräaikoja meidän mielestämme. Tässä saattaa tulla liikaa taakkaa ei pelkästään kansallisille virastoille, vaan myös Euroopan Euroopan rautatievirastolle. Jos lisätään toimivaltuuksia, tämä pitäisi eh, näkyä myös henkilöstössä, koulutuksessa ja sopeutuskaudessa. Ja aivan lopuksi vielä minun mielestäni eh, neljäs rautatiepaketti on eh, tärkeä ja epäilemättäkin esittelijä. Haluamme tehdä hänen kanssaan hyvän yhteistyötä nyt kun halutaan saada lisäarvoa Eurooppa-tasolla, eh, halutaan eh, vapauttaa vielä lisää ja eh, toimia tehokkaammin, silloin kilpailukyky, avoimuus, parempi palvelun laatu on tärkeä näkökohta. Kiitos. Kiitos sitten Ajala Sender SD-ryhmästä. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin halusin kiittää, onnitella esittelijää eh, siitä, miten hän on omistautunut tähän asiaan. Eh, tämä on eh, paketti, joka sisältää hyvin toisiinsa liittyviä osia. Yhteentoimivuus on yksi tärkeistä teknistä ulottuvuutta, mutta historiallisesti eh, tästä eh, ollaan mm, vastettu asiaa ja siinä on paljon esteitä, historiallisia esteitä jäsenvaltioiden välillä, myös hallitusten toimesta. Ja tällä hetkellä, kun meillä on nyt tämä uusi standardi, haluamme eh, estää nämä esteiden syntyminen ja päästä eteenpäin niin, että harmonisointia tapahtuu nopeammin ja eurooppalaista lisäarvoa olisi myös nähtävissä eh, sellaista, jota virasto toi, toisi. Eh, näin halutaan estää se, että eh, olisi esteitä, mutta tässä on tiettyjä riskejä kun siirrytään kansallisista virastoista eurooppalaiseen virastoon. Meidän mielestämme se on erittäin hyvä asia, että laitetaan Eurooppa-tasolle näitä päätöksiä, eurooppalainen passi liikkuvalle kalustolle siitä huolimatta me huomaamme, että joissakin tapauksissa kansalliset virastot voivat esittää konkreettisia kalentereita samoin kuin hintoja. Tässä haluamme kuitenkin päästä parhaaseen tilanteeseen. Toisaalta me, ole, me haluamme antaa mahdollisuuksia Euroopan tason virastolle, mutta myös kansalliset virastot haluavat lyhyemmät aikataulut ja tämä liittyy myös kustannuksiin. Tässä halutaan tasapainoa ja halusin tässä vaiheessa kysyä komissiolta tai virastolta, voivatko he vastata, haluaisin kysyä, olisiko mahdollista sertifioinnissa, kun harmonisoidaan liikkuvaa kalustoa, voitaisiinko pitää mielessä sellaiset, sellainen kalusto, joka soveltuu parhaiten Euroopan tason tällainen Eurooppa-tason toimintamalli e-, etelässä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja niin, jos komissio voisi sanoa meille vielä siitä, että olisiko tulossa työryhmä, joka käsittelisi yhteentoimivuutta. Ja lopuksi vielä haluaisin kysyä virastolta, kun saadaan tämä kehityspäätökseen, otetaan huomioon myös sosiaaliset näkökohdat. Meille AY-liike on puhunut näistä asioista myös. Niillä pitäisi olla myös olennaisempi asiantuntija-asema. Ja tällä, ta- tällä tavoin voisimme myös Eurooppa-tasolla toimia paremmin. Kiitos. Vihreistä Kramer. Ja jetzt rede ich nie auf Spanisch. No, nyt en ainakaan puhu sitten Espanjaa. Meillä on sellainen tilanne, että Tallinnasta Lissaboniin voi autolla, laivalla, lentokoneella tai polkuerällä kyllä matkustaa, mutta ei rautateitse. Ja, siksi, ja se on kummallista, koska rautatiet ovat hyvin turvallinen liikennemuoto. Meillä on eri äh, raidevälejä, eri sähkömuotoja, eri signaalijärjestelmiä. Ka- kaikki tämä pitää yksinkertaistaa. Tämä on tendenssi ja myös suunta eu -se. Me kaikki haluamme tätä samaa, mutta toteuttaminen on vaikeaa. Siinä piru piilee yksityiskohdissa. Äh, rautatieyritykset ovat jokaisessa maissa viimeisiä nationaali- kansallismieliä virastoja. Ne eivät katso rajan yli ja meidän pitää tämä muuttaa. Tämä järjestelmä nimittäin maksaa meille paljon aikaa ja rahaa jos haluamme tehostaa rautatieliikennettä, ja se meidän pitää tehdä, sillä me, me, meidän pitää suojella niin siten ilmastoa, ra, ilmas, ilmastoa ja torjua ilmastonmuutosta. Meidän pitää parantaa rautatiealaa. Me tiedämme kokemuksesta, että, että jos veturi on hy, hyvän saanut hyväksynnän yhdessä jäsenvaltiossa saattaa kestää jopa kaksi vuotta ja kestä, maksaa kolme miljoonaa ennen kuin tämä veturi hyväksytään toisessa jäsenvaltiossa. Tämä pitää muuttaa. Ja meillähän on jo tämä cross acceptance ristiin hyväksyntä sen hyväksymiä kolme vuotta sitten, jos veturi on hyväksytty yhdessä jäsenvaltiossa, se on saanut luvan, se saa luvan myös toisessa jäsenvaltiossa, ellei sitten jäsenvaltiossa perustella, miksei tätä hyväksyntää voida antaa. Tätä lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan <laughs> toteutettu, joten siksi määrittelemme nyt tässä neljättä rautatiepakettia kansalliset ja eurooppalaiset virastot, teke, niiden pitää tehdä yhteistyötä ja esittelijät ovat myös samaa mieltä siitä, että tarvitsemme keskitetyn eurooppalaisen viraston, joka kuitenkin tietysti tekee yhteistyötä euro- kansallisten virastojen kanssa. Emme halua mitään tällaista kattojärjestelmää, joka päättää kaikista pikkuasioistakin. Jopa 95 prosenttia päätöksistä teke, tehdään joka tapauksella kansallisella tasolla. Siellä on toimivalta. Mutta eurooppalainen virasto on ensimmäinen asiointipiste ja se tekee yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa. Eihän tämä ole mitään uutta. Ilmaliikenteessä näin toimitaan jo. On eurooppalainen virasto olemassa siellä, joka tekee yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja tämä toimii oikein hyvin konfliktitilanteessa eurooppalainen virasto voi sitten puuttua asiaan ja käyttää valtuuksiaan. Tähän suuntaan meidän on mentävä, jotta voimme edetä asiassa. Eikä me, emmekä me tarvitse tähän minkäänlaista ö, supervirastoa EU-tasolla. Rataverkon haltijoiden ja rautatieyritysten kompetenssit ja myös muiden, muut tekijät haluamme ottaa mukaan. Se on totta, mutta eh, kyse on erilaisesta eh, alasta. Jos auto valmistetaan jossakin tietyssä jäsenvaltiossa, se voi ajaa kaikissa jäsenvaltioissa. Eh, ja sitten jos ongelmia tulee, niin ne voidaan ratkaista. Toimivalta, toimivalta on olemassa ja toivottavasti saamme tämän samanlaisen tilanteen myös rautatiealalle luotua. Kiitos. Zila Robert. Kiitos sitten äh, Zile. Mm, es äh, gribētu arī pateikties äh, referentei. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää tämän asiakirjan valmistelusta ja laittamalla siihen oikeat painotukset En nyt aio mennä yksityiskohtiin, koska sain kunnian keskustella herra Kramerin mietinnöstä ja myöskin omasta mietinnöstäni hetken kuluttua. Eli tässä voi vain painottaa tiettyjä asioita. Kuten me tiedämme, yhteen toimivuus, päämäärä, se on nyt poliittisen sopimuksen tasolla – Toisin sanoen se on suht hyvä vaihtoehto neuvottelujen jatkamiselle neuvoston kanssa teknisistä asioista. Tässä yhteydessä haluaisin ottaa esille joitakin kohtia. Ensinnäkin yhtenäinen rekisteröintijärjestelmä ajoneuvoille ja myöskin moottorien hyväksynnälle ja liikkuvalle kalustolle. No, tietyissä osissa markkinoita Euroopassa on nähtävissä esteitä. Miksi? No me vierailemme rautatievirastossa jonkin aikaa sitten ja halusimme nähdä, minkälaista tietoa sieltä olisi saatavilla. Ja kävi ilmi, että tiettyiltä markkina, markkinaosuuksilta virastolla ei ole juuri minkäänlaista tietoa. Ja sitten jos puhutaan suhteista kolmansiin maihin, 15-20 raiden leveys, kun puhutaan liikkuvan kaluston, jota käytetään näillä raiteilla, niin rautatievirasto ei voi ylläpitää asianmukaista tietokantaa. Tämä tieto olisi parhaimmillaankin saatavilla tiettyyn hintaan. Ja sitten kolmansien maiden liikkuva kalusto. No, moottorien kohdalla tilanne on hieman helpompi koska tällaista rajojen ylittämistä ei Euroopassa kauhean usein tapahdu. Mutta tässäkin tarvittaisiin lisää joustavuutta ja täytyisi suhtautua käytännönläheisesti yhteen toimivuuteen. Tulisi saada aikaiseksi jonkinlainen toimiva tietokanta. Olisi vältyttävä siltä, että päädytään päinvastaiseen vaikutukseen liittyen näihin eristäytyneisiin markkinoihin. Mutta nämä ovat yksityiskohtia, joita varmaan voimme työstää tässä luonnoksessa. Eli kaiken kaikkiaan en näe tässä mitään valtaisia esteitä, joka estäisi meitä sopimukseen päästä, pääsemisessä. Niin, sitten varjoesittelijöistä Maisner kaksi minuuttia. Kiitos Brian. EU-ssa meillä on vapaan liikkuvuuden periaate ihmisille, tavaroille, palveluille ja pääomille. Ja minä en ole kaikesta samaa mieltä Michael Kramerin kanssa liikennepolitiikasta, mutta tässä asiassa Kramer on kyllä oikeassa. Euroopassa voi kyllä liikkua jopa laivalla, mutta ei rautateitse helposti. helposti. Ja tämä vaikka siitä huolimatta, vaikka olemme aina puhuneet siitä, että tarvitsemme eurooppalaiset rautatiemarkkinat, tässä jäsenvaltiot ovat käyttäneet kaikenlaisia kikkoja, esimerkiksi, esimerkiksi äh, tunneli äh, Lontooseen on rakennettu niin, että siellä saksalaiset ICE eivät voi ajaa, vaan, vaan muut junat. Ja näin esimerkiksi estetään äh, estetään kilpailua. Eli tällaisia kikkoja on käytetty ja sitten tietysti nämä eri raidevälit. Ei ole ihme, että espanjalaiset ovat puhuneet niin paljon, sillä e, Pohjois-Espanjassa on kolme eri raideväliä. Täm, minä koin sen aivan kuin murroskohtana, kun puhuimme Rail Forum Europeissa – yhdessä SNCFn ja Deutsche Bahnin kanssa saimme nämä kaksi suurta yritystä saman poiden ääreen herra Grube Deutsche Bahnilta ja SNCFn edustaja sanoivat kummatkin, että no niin, teemme yhteistyötä ja teemme kaikkemme teknisen yhteensopivuuden eteen. Ja on tärkeää, että rautatiepakettia voidaan edistää, sillä me, se hyödyttää meitä kaikkia. Ihan sama, mikä poliittinen kantamme on. Kiitos. Kiitos sitten Pahanjo. Kaksi minuuttia. Eli ehkä tämä nyt on sääde, SD-osuus. Jill. Thank you. Kaksi minuuttia. Eh, President, puheenjohtaja, tämänhetkinen hyväksyntämenettely on liian pitkä ja kallis ja tämä rankaisee operaattoreita ja harjoittajia tekee tästä järjestelmästä tehottoman. Aivan kuten esittelijä sanoi, me tuemme komissiota siinä, että se haluaa antaa rautatievirastolle tehtäväksi lupien antaminen. Olen samaa mieltä myöskin komission analyysistä, mitä tulee kasvaviin tarpeisiin Kuitenkin ehdotetut ratkaisut direktiivin uudistamisessa yhteentoimivuuden kohdalla ei mielestäni ole oikea sen sijaan, että olisi tarkasteltu, miten näitä toimivaltuuksia voitaisiin jakaa kansallisten viranomaisten ja eurooppalaisen rautatieviraston välillä, olisi ollut parempi jos olisi laadittu sellainen ratkaisu, jolla olemassa olevat ongelmat olisi ratkaistu. Tulisi olla jonkinlainen yksittäinen palvelupiste. Rautatievirasto siitä voisi tulla pikkuhiljaa yhden tällainen yksittäinen palvelupiste. Ja kaikki rautatieviraston tulevat kehitykset, niihin, niitä tulisi arvioida hyvin syvällisellä tavalla ja ottaen huomioon nimenomaan uudistuksen seuraukset se, että virastolle annetaan uusia vastuita ja että se, sille annetaan tehtäväksi lainsäädäntötekstien laatiminen, niiden lisäksi täytyy antaa riittävä siirtymäkausi, jotta se voi näihin uusiin tehtäviinsä mukautua ja saada lisää resursseja. olen tehnyt tarkistuksia 67, 69 ja 70. Sitten herra Gross. Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Michael Kramerin ja Gesinen kanssa. Haluaisin myös puhua rautatieteollisuuden yleisestä, yleisestä ulottuvuudesta. Nimittäin rautatieyrityksillä on iso työllistämispotentiaali itse teollisuudessa myös työllistetään 360 000 henkilöä. Ja itse asiassa me, me teemme myös vientiä. Ja tällä alalla ollaan monilla, monissa kohdissa kärkisijoilla maailmanlaajuisesti, mutta Kiinassa ja, Japan, Kiinassa ja Japanissa on kyllä kovia kilpailijoita ja siksi on erityisen tärkeää, että tutkimuksen avulla nyt edistetään voi, kannattavuutta kaikilla mailla, kaikissa maissa. Eli siis ei keskitytä eri teknologian eri maissa. Me siis todellakin tässä luomme nyt välineen, jolla voidaan tehdä teollisuudesta ja tutkimuksesta tehokasta. Toinen aspekti tutkimuksen lisäksi on siis todellakin työllisyys ja työllisyyden laatu Saksassa, Ranskassa, Puolassa. Tässä ollaan teknisesti korkeammalla, korkeammalla tasolla, mutta se tulee yhä vaikeampaa, jos erot ovat maiden välillä suuret. Tästä kouluttamisestakin tulee vaikeaa. Eli me voimme olla johtavia tutkimuksessa, koulutuksessa ja voimme myös tehdä tällä alalla Euroopasta taloudellisen johtajan, eikä näitäkään näkökulmia pidä unohtaa, kun puhumme tästä aiheesta. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, niin haluaisin itsekin sanoa jotakin. Minun mielestäni, jos me tarkastelemme asiaa rautatien näkökulmasta, jos nyt sysätään politiikka syrjään, koska se parlamentissa aiheuttaa ongelmia, mutta jos me tarkastelemme tätä rautateiden näkökulmasta, niin nämä kolme mietintöä ovat tekninen pilari ja se on tärkein osuus rautatiepakettia, koska jos me emme saa aikaiseksi yhteentoimivuutta ja teknistä puolta, mukaan lukien tietenkin turvallisuus, niin silloin mikään muukaan ei etene. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää kuunnella mitä jäsenillä on sanottavaa. Ja tästä syystä nämä kolme mietintöä minun mielestäni, siis jos tarkastellaan rautateiden näkökulmasta, nämä ovat niitä tärkeimpiä. No tietenkin sitten kun puhutaan hallinnosta, niin silloin politiikkakin astuu kuvioihin mukaan ja tulee olemaan kaikkien nähtävillä, mutta tässä yhteydessä meidän täytyy tarkastella sitä, miten yhteentoimivuus saadaan aikaiseksi. Kaikki ovat toistaneet samaa. On järjetöntä, että että vuonna 2013 emme edelleenkään saa junia ylittämään rajoja. Ja siis ihminen on käynyt jo kuussa vuonna 1969 ja vuonna 2013 junat eivät kulje rajojen ylitse. Ja Matthew on aivan oikeassa. Euroopassa me olemme johtoasemassa, mitä rautatieteknologiaan tulee, mutta jos me haluamme pitää kiinni ykkösasemastamme. Silloin näiden kansallisten teknisten esteiden yli on päästävä jotta meillä on tarjottavaa mantereena ja teollisuuden alana. Ja tästä syystä nämä mietinnöt. Ja lopuksi vielä yksi asia. Tiedän, että olette kuulleet minun käyttämään tätä analogiaa aikaisemminkin. Jos siviili-ilmailu samoine sääntöineen jos siellä olisi samat säännöt kuin rautateillä tällä hetkellä, niin silloin yksikään Airbus lentokone tai 370 tai 380 lentokone ei olisi lentänyt Euroopassa. Ne edelleen hakisivat sertifiointia. Ja tämä on se suurin ongelma, jonka yli on päästävä. Ja minun mielestäni, jos me setvimme nämä tekniset ongelmat ja saamme yhteen toimivuuden aikaiseksi, saamme rautatieviraston liikkeelle, emmekä aseta turvallisuutta kyseenalaiseksi, tästä Michael puhuu hetken kuluttua, niin silloin eh, sen perässä tulevat hallinto ja kaikki muut siis ymmärrän hallinnon poliittisen puolen, mutta minun mielestäni nämä kolme mietintöä ovat täysin välttämättömiä. Ja siteeran Michael, ja jos me emme halua kahden vuoden päästä keskustella viidennestä tai kuudennesta rautatiepaketista. Tässä nimenomaan on villakoiran ydin minun mielestäni. Jean-Erik, sinä ilmeisesti saat viisi minuuttia. Herra Pakee komissiosta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kovasti siitä, että olette yhtä kunnianhimoinen kuin komissio tässä kriittisessä osassa Ähm, rautatiepakettia. Kiitoksia myös esittelijälle tästä mietinnöstä. Jäsenet ottivat esiin, että esittelijä on kunnianhimoisempi kuin komissio jossakin suhteessa. Ja äh, tosiaankin äh, olen tyytyväinen tähän mietintöön, äh, koska se on niin kunnianhimoinen. Pari kommenttia näistä tarkistuksista, joita esitetään tässä mietinnössä. Aivan ensiksi tämän yleisrakenteen lisäksi se vahvistaa komission lähestymistapaa. Tässä on monta tärkeää kohtaa. Ensinnäkin esittelijä vahvistaa rautatieviraston roolia niin, että ne siihen otetaan mukaan myös IATMS. Me olimme tietoisia siitä, että tämä on hyvin vaikea näkökohta neuvostossa, mutta vahvasti uskon, että keskusteluissa nyt pitää tarjota tämä IATS-mahdollisuus, jos halutaan yhteen toimivuus mahdollista, ja se pitää tarjota virastolle mahdollisuutena. Myös yhtenäinen eurooppalainen ajoneuvorekisteri, se olisi hyvin tärkeä, jos halutaan saada aikaan yhtenäinen hallinnointi ajoneuvoille ajatellen lisälupajärjestelyjä. E, tässä yksi näkökohta, joka ei tullut niinkään paljon esiin tänään kuin viimeksi, eli viraston resurssitarve. Tällä on tietenkin vaikutus resursseihin. Se ei vielä ole osa e, komission rahoitusselvitystä, mutta heti kun on saatu päätökseen tämä työ, niin meidän pitää tarkastella tässä suhteessa asiaa, ovatko resurssit sen mukaiset kuin mitä tehtävät ovat. Ja olemme tyytyväisiä myös siirtymäkauden lyhentämiseen, jos tätäkin vielä voin painottaa. Komission ehdotus tarkastelee myös viraston siirtymäaikoja. Olemme suhtautuneet luottavaisesti eh, tämä kolme vuotta. Eh, olisi erittäin riittävä aika virastolle, että se voisi eh, käsitellä lupakysymyksiä. Ei tässä tule mikään Big Bang esiin, mikään isompi siirtymä, vaan mennään vähitellen siihen, että lupoja, lupia myönnetään. Mm, ehkä operatiivisesti tämä vuoden aika ei toimi, mutta ehkä se, sitä voidaan pitää neuvottelujen lähtökohtana. Ja sitten haluaisin kommentoida vielä pari seikkaa. Ensinnäkin ehdotusta ottaa perustaa työryhmä, joka käsittelee esteettömyyttä ja yhteen toimivuutta. Vajala Sender viittasi tähän. Ja sitten lipu, lipunmyyntikysymykset äh, esteettömyydestä on äh, jo tehty äh, päivitetty asiakirja ja asia käsitellään nyt riskikomiteassa päivitetty asiakirjan tulossa myöhemmin tänä vuonna. Tämä asia on siis katettu, mutta kollegat voivat kyllä keskustella tästä vielä ajallaan kanssa. Tämä sama pätee lipunmyyntikysymyksiin. Tietenkin me olemme valmiit keskusteluihin näissäkin. Ja sitten kansallisten virastojen rooli Tietenkin Euroopan rautatieviraston pitää tehdä kiinteätä yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa. Joissakin tapauksissa kansalliset virastot ovat toimivaltaisia, varsinkin ajatellen rataverkkoa ja saattaa olla, että jätetään tiettyjä toimivaltuuksia kansallisille virastoille ajatellen kansallista liikkuvaa kalustoa kun katsotaan nyt näitä kunnianhimoisia tavoitteita, joihin viittasi myös puheenjohtaja, ja jos halutaan yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue yhä vähemmän on kansallista liikkuvaa kalustoa, sen tähden on tärkeää, että on aina mahdollisuus valita Iran ja kansallisen viraston välillä. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia. Haluatko Isa lyhyen puheenvuoron tähän loppuun. Eh, gracias, presidente. Bueno, en primer... Kiitoksia. No niin, aivan ensiksi haluaisin kiittää puheenvuoroista ja eh, myönteinen eh, henki lopuksi. Kaikki olemme samaa mieltä, että pitää viedä eteenpäin yhteen toimivuutta. Jo nyt olemme 2000-luvulla, eh, puhumme kestävyydestä, kasvusta, innovaatiosta, eh, työllisyydestä Eurooppa-tasolla eh, ja kaikista muista. Jos me emme käsittele hiukan rohkeammin näitä päätöksiä, niin silloin meille jää vain sanoja ja mene, hukkaamme vain aikaa tässä. Haluamme kiittää tuesta, että mennään eteenpäin ja meidän täytyy tosiaankin katsoa, miten voimme vahvistaa Eurooppa-tason virastoa. Me olemme tässä mietinnössä eh, tarkistusvaiheessa valmiit pyrkimään ei ainoastaan siirtymään aikaan, vaan haluamme aikaan työohjelman, jotta eh, rautatievirasto, meillä on tästä eh, ilmailuvirastosta kokemusta niin, että saadaan ratkaistua nämä ongelmat myös. Herra Sillelle sanoisin, että meidän täytyy käydä läpi yhdessä herra Kramerin kanssa ja myös muiden kanssa asioita läpi, jotta tästä tulisi yhden, jo, yhtenäinen johdonmukainen paketti. Ja sanoisin vielä herra Grossille, tosiaankin Eurooppa voi olla kilpailukykyinen paljon enemmänkin koska me eh, hukkaamme paljon rahaa nyt näihin lupamenettelyihin ja eh, siitä johtuen, että meillä ei ole avoimuutta markkinoilla. Eh, tässä menetetään aikaa, tavaraa ja luvissa kaikissa meidän pitäisi pystyä paremmin toimimaan, tehokkaammin toimimaan. Kun katsotaan nyt näitä lukuja, ei mitään epäilystäkään siitä, etteikö pitäisi päästä tässäkin ratkaisevasti eteenpäin. Sitten äh, siirtymäkausi, äh, meidän täytyy äh, sitä tukea. Sanoisin komissiolle, että minä kiitän teitä arviostanne. Varmasti voimme tehdä yhteistyötä ja minä pyytäisin tässä vain rohkeutta, jotta pääsemme ratkaiseviin vaiheisiin. Minä olen sitä mieltä, että tässä on kyseessä myös pelkoja. Tässä avataan markkinat, mitä tapahtuu sitten sille, mitä ollaan rakennettu valtiotasolla – tässä on pelkoa. Se liittyy tietenkin poliittisesti ja institutionaalisesti näihin kysymyksiin, koska meillä on paljon, me menetämme paljon, jos emme rakenna tästä Eurooppa-projektia. Me pitää olla yhteiset verkot. Kiina ja Japani menevät tässä eteenpäin hyvin nopeasti. Ja me olemme tietenkin niin me olemme eh, naisten joukkue, olemme valmiit eh, yhteistyöhön. Haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Rautateiden turvallisuus. Michael, eli herra Kramer, saa puheenvuoron 5-6 minuuttia maksimissaan. Ja, Sicherheit ist turvallisuus on, tiet, turvallisuus on tietysti tärkeää ja jos verrataan, mitä turvallisuuden turvallisuuden suhteen, niin 28 000 ihmistä kuolee tieliikenteessä, mutta sitten kun tapahtuu junaonnettomuus, niin heti se on katastrofi. 70-luvulta lä- luvulta lähtien henkilökilometrien määrä on noussut 200 miljardista 300 miljardiin ja taas onnettomuuksissa kuolleiden määrä on laskenut 400 sataan. Turvallisuustilastot ovat siis täysin esimerkillisiä ja jos rauta, rauta teidän sääntöjä sovellettaisiin tieliikenteeseen, yksikään auto ei saisi ajaa. Tietysti tämä on rautateille hyvä asia ja tähän suuntaan pitää mennä. Meidän pitää siis tehdä yhteistyötä rautatieyritysten rautatiealan ja turvallisuusviranomaisten pitää tehdä yhteistyötä. Matthew Grosshan mainitsikin jo, että rautatieteollisuus on jo eurooppalainen. Eihän meidän ole kaikissa maissa ö, yrityksiä, jotka valmistavat esimerkiksi vetureja. Tämä on siis eurooppalainen ala ja jo, tätä, tar- tätä varten tarvitsemme eurooppalaisen turvallisuusviraston, joka valvoo asioita. Tarvitsemme tietysti esittelijöiden välillä tiivistä yhteistyötä ja olimme siitä etukäteen jo vakuuttuneita ja sitä teemmekin. Ja nämä kolme mietintöä te, ne on jaoteltu kolmeen osaan siis, mutta me teemme silti yhteistyötä tiivistä. Tarvit, me haluamme yhtenäisen turvallisuusluvan, mutta kansallisilla viranomaisilla on tietysti myös omat voimivaltuutensa, mutta on olemassa yksi keskitetty asiantipiste Brian. Brian hän mainitsikin tästä, voimme käyttää olemassa olevia esimerkkejä, ei pidä lähteä uutelleen pyörää keksimään. Eli on siis tärkeää, jos yksi veturi on saanut hyväksynnän, niin jos, jos tuo vetori voi sitten ajaa useammassa jäsenvaltiossa. Se tietysti säästää rahaa. Tämä on win-win tilanne, kaikki hyödyttävä tilanne. Ja oikeastaan on skandaali, että tästä pitää edes keskustella. Eli ERAsta e tulee ainoa virasto, toimivaltuudet jaetaan ja sellaiset kansalliset säännöt, jotka, joista on ilmoitettu asianmukaisesti, vaan niitä voidaan käyttää. Meillä on nyt 12 000 eri teknistä sääntöä, ja niitä käytetään rinnakkain, ja sehän on tietysti aivan hullua. Komissio onkin ottanut jo askelia siihen suuntaan, että siivotaan tätä alaa. Vain ne säännöt, joista on ilmoitettu, voivat päteä. Esimerkiksi silloin rautatie, on aluksi yksi äh, tulipalasta ilmoittava äh, hälytin oli punainen ja toisessa maassa sitten se oli taas sininen ja tämä tietysti johti turvallisuusongelmiin. Tämä oli siis hullu tilanne, mutta olemme edistyneet. Täytyy huomata vielä, että vaaralliset aineet rahdissa, niiden pitää käsitellä huolellisesti. Sitten määräajat määräaikoja voimme vähentää. Olemme tehneet tämän parissa jo työtä 20 vuotta. Miksi tarvitsemme vielä lisäaikaa, jos, jos kansalliset viranomaiset näkevät, no, e, että kolme tai viisi vuotta on vielä aikaa, niin eihän ne, eivät ne silloin mihinkään ryhdy. Eli lyhyet määräajat. Sitten erilaiset turvallisuuskulttuuri. Tietysti me tiedämme, ja tämän näin esimerkiksi Berliinissä, siellä on, siellä on oli kaup- kaupunkijuna joutui onnettomuuteen ja sitten puhuttiin siitä, kuka on vastuussa, jos siellä rikottiin lakia, mutta sitten jos oltaisiin ilmoitettu, jos henkilökunta olisi ilmoittanut, että no siellä rikotaan lakia, niin tietysti olisi, he olisivat tulleet erotetuksi. Eli pitää tällaista ongelmista rautialan myös pystyä anonyymisti ilmoittamaan. Emme saa emme saa eh, myöskään eh, unohtaa tätä EATMS-järjestelmää, eli ilmaliikenteen hallintajärjestelmää, sen esimerkkejä. Teollisuushan on kansallisten viranomaisten kanssa tässä pelannut kyllä nätisti omaa peliään ja se pitää lopettaa. Eli todellakin teollisuus on jo eurooppalaista, veturit pitää hyväksyä ja rautatieliikenne on turvallista muihin liikennemuotoihin verrattuna. Jos haluamme parantaa alaa, meidän pitää tehdä siitä vielä eurooppalaisempi. Kiitos. Kiitos sitten Back, neljä minuuttia EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Tästä on nyt puhuttu jo monta kertaa. Enemmän Eurooppaa vai vähemmän? mielestäni kaikkien kollegoiden äh, lausunnot menevät tässä enemmän suuntaan, enemmän Eurooppaa. Ja olen samaa mieltä myös puheenjohtaja Brian Simpsonin kanssa, kun hän sanoo, ja minäkin olen tämän jo maininnut jo kerran, kun hän siis sanoo, että me tarvitsemme täydellistä yhteensopivuutta, me tarvitsemme teknisten esteiden poistamista. Ja olen samaa olen myös samaa mieltä näistä kolmesta komission ehdotuksesta. Ne ovat erityisen tärkeitä rautatiealan kehitykselle seuraavina vuos, tulevina vuosina. Michael Kramerin mietinnöstä konkreettisesti haluaisin sanoa, hän, hän tässä sanoikin jo, että rautatiealan on, rautatie on liikennemuotona erittäin turvallinen ja haluamme tehdä sen eteen töitä, että se sellaisena myös pysyy. Ja rautatiealaa pitää samalla tietysti myös sopeuttaa. No, miksi sitä pitää sopeuttaa? Toimijoita on todella paljon ja on paljon tytäryhtiöitä, e, joilla ei välttämättä ole samanlaista turvallisuuskulttuuria ja lisäksi samalla liikennemäärä on lisääntynyt kollega Bilbaolle vielä. Hän kertoi esimerkin ö, rajat ylittävästä liikenteestä Belgiasta Luxemburgiin. Tämä on hyvä esimerkki, sillä se osoittaa, että nämä monet toimijat ja nämä rakenteiden muutokset johtavat tilanteeseen, joka oli vuosia tyydyttävä – mutta sitten kun tässä ketjussa tehdään jotakin eri lailla, niin vaikka se olisikin myönteinen muutos, niin ketju romahtaa. Ja siksi on todellakin tärkeää, että nämä kolme mietintöä tekevät yhteistyötä tai niiden esittelijät tekevät yhteistyötä. Konkreettisesti vielä Kramerin mietinnöstä nämä kansalliset säännöt, niiden yksinkertaistaminen on tärkeää. Tietysti koherenssia pitää niiden välillä olla edelleen. Vastuullisuuden pitää olla tarkoin määriteltyä ja komissio ja Gra- Michael Kramer tässä vahvistivatkin sitä. Eli kansallinen ja eurooppalainen voimivaltuus pitää jakaa. Ei pidä ö, ö, tulla minkälaisia kaksitulkin, minkälaista kaksitulkintaisuutta. Jos kansalliset säännökset ovat tiukempia, neitä ei saa höllentää. Ja lisäksi huoltotyö, se on tärkeää. Me emme ole esittelen kanssa kuitenkaan näistä sosiaalisista ulottuvuuksista aivan samaa mieltä. Sosiaaliset vaatimukset liittyvät tiukasti turvallisuuteen, joten mielestäni lepo- ja työaikojen valvonta pitäisi mainita mietinnössä. Yksi yksityiskohta vielä. Nimittäin artikla 10. Yhtenäisten turvallisuussertifikaattien antaminen. Sen suhteen pitää varoa tämän kohdan B kanssa, siis siirtymävaiheen kanssa. Jos sääntöjä rikotaan, niin pitäisi ottaa inspiraatiota Kristine Veirakin ilmaliikenneturvallisuusmietinnöstä rangaistuksen suhteen. Kiitos. Sender, Ajala Sender, neljä minuuttia. Gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää Krameria siitä, miten hän on kiinnostunut tästä aiheesta, vaikka olemme hiukan eri mieltä joistakin aiheista. Meidän pitää vahvistaa rautatieviraston toimintaa ja roolia vahvistajan tätä turvallisuus- sertifikaattikysymystä, mutta tässä nyt on vaarana, että eh, kaikki vastuutasot eivät tule selviksi ja eh, tietyt kansalliset virastot, miten ne reagoivat eh, meille tulee tästä tiettyjä huuhuja koko pakettia koskien tässä äh, käy helposti niin, että ei enää olekaan vastuullisia, vaan nämä äh, rautatievirasto Euroopan tasolla äh, on sitä. Ja on tärkeää, että me nyt voisimme vahvistaa nämä vastuut, mikä on kenenkin vastuulla. Ja näin vahvistamme myös rautatievirastoa. Eitellen näitä lupia, mutta edelleen meillä on nämä kansalliset rakenteet ja niillä omat äh, vastuunsa äh, tässä äh, ennemminkin ei pitäisi nähdä ongelmia siinä, että menee päällekkäin vastuita, vaan pitäisi olla, pitäisi olla vastuullisuus silloin, kun on ongelma. Sitten pitää nähdä, että kuka on siitä vastuussa. Ja sitten nämä äh, rataverkon hallintakysymykset. Äh, tässä äh, on hyvin paljon vastuusta kansallisilla virastoilla ja mennään usein näin hyvin pienillä etäisyyksillä. Tietyssä kylässä vain neljä kilometriä mennään silloin, kun menemme tässä teknologiassa näin paljon eteenpäin, niin silloin ei meillä voi olla 28 erilaista järjestelmää, koska silloin on omat järjestelmät ja omat verkot, verkot jokaisessa. Tässä täytyy olla hyvin tarkkana ja kyse on myös rahasta, joka sinne investoidaan eurooppalaiseen rataverkkoon. Se pitäisi olla vain yksi ja pitäisi välttää, että näitä päällekkäisyyksiä tulisi. Ja sitten tarkistus 24, nämä raitiovaunujunat, Tämä tuli esiin myös yhteen toimivuudessa. Tämä on saksalainen juttu. Ovatko ne sitten alueellisia paikallisjunia vai en oikein ymmärrä, mitä tällä tarkoitetaan. Pitäisikö sitten tässä vähentää niiden turvallisuustasoa. Ja sitten delegoidut säädökset. Tässä on hiukan ongelmia siitä, miten voidaan valvoa sitä, mitä tapahtuu delegoitujen säädösten kautta. Sorry, just catching up with the... Niin, tässä vain kuuntelin tulkkausta. Kiitos Michael. Minun täytyy sanoa, että tämä mietintö suurimmalta osin olen siitä täysin samaa mieltä, aivan erityisesti ne kohdat, Olet siis tehnyt erittäin hyvää työtä määritellessäsi vastuukysymykset. Olet tehnyt siinä erittäin hyvää työtä. Ja myöskin siinä, että pyritään pitämään viivästykset suht kurissa. Eli tässä täytyy nyt päästä asioiden kanssa liikkeelle ja ryhtyä harmonisoimaan sääntöjä ja mm, hankkitumaan eroon kansallista erosta. Tässä täytyy edetä nopeasti. Sitten yksittäinen turvallisuussertifikaatti, no minun mielestäni se kuuluisi rautatievirastolle. Jos me ryhdymme luomaan liian monimutkaisia järjestelmiä, niin silloin yhtenäismarkkinoita, joita havittelemme, emme tule saamaan. Sitten on tiettyjä epävarmuusalueita, esimerkiksi mitä me tarkoitamme yksittäisellä turvallisuussertifikaatilla, koska maantieteellisesti hän puhummeko me tässä vain maantieteellisestä sertifioinnista ja mitä tapahtuu silloin, jos samalla alueella on kahden eri tyypin infrastruktuuria, eli tätä täytyy hieman täsmentää koska voi olla nopean rautatieverkosto tai sitten perinteinen rautatieverkosto, eli erityyppisiä toimintoja, ja niillä on merkitystä, aivan yhtä paljon merkitystä kuin näillä maantieteellisillä ulottuvuuksilla. Sitten lupa, infrastruktuuri, hallinnoilija, No, mietinnössä puhutaan kansallisista virastoista, mutta silloin kun puhutaan rajat ylittävistä infrastruktuureista, niitähän Euroopasta löytyy, ja niitä saattaa olla enemmänkin tulevaisuudessa, aivan erityisesti jos puhumme nopean yhteyden junista, niin on tärkeää, että rajat ylittävät infrastruktuurit, niitä käsitellään yksittäisenä yksittönä, eikä sitten synny mitään sattumanvaraisia katkoksia rajalla. Me emme halua jakaa tätä kahden eri infrastruktuurihallinnojan välille. Sitten suhteet tutkintaa elinten ja rautatieviraston välillä. No, on tilanteita, jossa rautatievirasto on syytetyn penkillä ja silloinhan sen ei tulisi tukea, antaa tukea niille, jotka virastoa tutkivat. Eli täytyy olla selvät, selkeät ohjeet, joilla eturistiriidoilta vältytään. Bilbaan ajatus identifiointikoodista ja ajoneuvojen tunnistamisesta Euroopassa. Se on mielenkiintoinen ajatus. Sitten rautatiekuljettajien työajat. No, tämä tulee olemaan okainen asia. On hyvin tärkeää määritellä erikseen työ- ja sosiaaliset säännöt, mutta jos me joudumme tilanteeseen, jossa liikaa sääntelemme, niin silloin syntyy epävarmuuksia. Jos juna on myöhässä ja kuljettajan työaika päättyy ja hän pysäyttää junaa, niin sitten täytyy hankkia toinen kuljettaja ja sitten koko linja on tukossa 4-5 tuntia, kun uutta kuljettajaa odotellaan. Eli nämä ajoajat, työajat, niihin täytyy saada jonkinlaista joustavuutta, koska tässä ei puhuta tieverkostosta, vaan rautatieverkostosta. Se täytyy muistaa. Tässä ei haluta joutua tilanteeseen, jossa koko järjestelmä jumiutuu. Herra Ziile, neljä minuuttia. Um, uh, Kiitoksia. Haluaisin äh, ensiksi äh, kiittää tästä ehdotuksesta hyvin johdonmukainen samassa linjassa muiden kanssa. Tiettyjä näkökohtia, joihin kiinnittäisi huomiota aivan ensiksi. Yhteinen turvallisuustodistus. Meidän täytyy olla tässä varovaisia, koska on aivan selvää, että tässä ehdotuksessa osassa B, B-osa poistetaan jossain vaiheessa ja A-osassa on enemmän vaatimuksia ja meidän täytyy sekin ymmärtää minä todella toivon, että tämä A-osa, siitä tulee vakavasti otettavampi, vaikka yhteinen turvallisuustodistus olisi ERAn vastuulla. Monet yhtiöt eivät halua toimia useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, ja se tässä tapauksessa tulee kalliimmaksi tämä ERAn turvallisuustodistus. Se on hankalampi saada kuin mitä se olisi kansalliselta virastolta. Jos toimitaan vain yhdessä jäsenvaltiossa, silloin on helpompi hoitaa asia kansallisen viraston kanssa. E, siitä syystä olen sitä mieltä, jos e, muistamme myös e, sellaiset osapuolet, joille tämä on olennainen, ja meidän ei pitäisi parant- huonontaa tilannetta, vaan parantaa. Tämä kolmen kuukauden määräaika Äh, hakemuksen jälkeen äh, mietin tässä äh, suhteessa yhden vuoden aikaa, jos ollaan valmiita yhteen vuoteen, niin mikä siinä. Ja sitten muutama kysymys, jotka jo otti esiin. Tutkimukset, jos on onnettomuus tai vastaava, täytyy miettiä tarkkaan, kuka on päätöksentekijä ja sen seurauksena ehkäpä tapahtuma on sidoksissa henkilöön, joka on tehnyt, tehnyt päätöksen. Meidän täytyy katsoa, että ei tule eturistiriitoja. Ei, ihmisten pitää olla ammatillisesti riippumattomia. Olen myös huolissani järjestelmästä, jossa voi nimettömästi ilmoittaa turvallisuuskysymyksistä tai uhista, jos tämä ei ole yksimielinen asia. Sitten saattaa olla, että tulee vähän vastatoimia. Tämä olisi hyvin ikävää, mutta joka tapauksessa tätä kautta voidaan parantaa kuitenkin turvallisuustilannetta. Kiitos. Very much, Mr. Kolicek. Kiitos sitten Kolicek, neljä minuuttia. Já snad je ani nebudu potřebovat. Eh, chtěl bych říct... Kiitos. No en tarvitse neljä minuuttia. Haluaisin painottaa sitä, että kaikki kollegani ovat hieman väärässä, jos he ajattelevat, että jos meillä on vain yksi virasto sertifioinnille, koko Euroopan unionissa. Ja jos tämä yksi virasto myös sitten laatii turvasäännöt, että tämä olisi se ratkaisu. Minä pahoin pelkään, että virasto olisi kiireinen, se tarvitsisi enemmän resursseja, enemmän tilaa, enemmän rahoitusta. Ja viraston täytyisi myöskin saada lisää varoja talousarviosta. Yhteentoimivuuden kannalta on tärkeää, että meillä on yhtenäiset säännöt, yhtenäistä lainsäädäntöä on erilaista sähkövoimaa, jota käytetään, on erilaiset tekniset spesifikaatiot näissä asioissa, mutta minun mielestäni tarvitaan myös yhtenäiset turvallisuussäännöt. Ja meillä tulisi olla yksi elin, joka tulkitsee näitä turvallisuussääntöjä. Tämän tulisi myös kattaa liikkuva kalusto, mutta todellakin täytäntöönpano ei voi olla yhden yksittäisen viraston harteilla, koska silloin käy niin, että virasto ei pystyisi hallinnoimaan kaikkea tätä. Eli minun mielestäni tässä täytyy pitää mielessä kaksi asiaa. Ensinnäkin meillä tulisi olla yhtenäiset säännöt, yhdet säännöt. Tämä on välttämätöntä eurooppalaisen rautatiejärjestelmän kannalta. Eli yhtenäiset säännöt, yhtenäiset turvallisuussäännöt, yhtenäiset sertifiointisäännöt ja niin edelleen. Mutta on vielä toinenkin asia. Kuka tulee tarkistamaan nämä säännöt, kuka panee näitä sääntöjä. Eli minun mielestäni Euroopan rautatievirasto, sen tulisi olla vastuussa sääntöjen kunnioittamisen varmistamisesta. Ja silloin kaikki nämä sertifikaatit, ne voivat olla kansainvälisiä, oli kysymys infrastruktuurista, moottoreista, vetureista – Minun mielestäni kuitenkin ainoastaan dieselveturi on, pystyy ajamaan koko Euroopan läpi. Meillähän on, on tällä hetkellä kolmen eri tyypin veturia, joille annetaan sertifiointi, mutta tällä hetkellä meillä ei ole veturia, joka pystyisi ajamaan ihan missä tahansa rautatieverkostossa Euroopassa. Eli meidän täytyy pitää myöskin nämä tekniset ulottuvuudet mielessämme. Olen myöskin samaa mieltä, että onnettomuustutkinta täytyy tehdä nopeasti ja vastuullisella tavalla. Ja haluaisin myöskin sanoa, että kaikki tasoristeykset kuuluvat rautatieonnettomuuksien piiriin, mutta tämä ei ole totta. 90 prosenttisesti autot ovat syyllisinä taso, risteysonnettomuuksiin, koska autot eivät noudata sääntöjä. Saada. Kiitos sitten za saada kaksi minuuttia. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. E, chciałbym się... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua tästä yhtenäisestä turvallisuustodistuksesta, jonka yksinomaisesti ERA, rautatievirasto, voisi antaa periaatteesta olen sitä mieltä, että se on hyvä idea, mutta pitäisi muistaa tietyt erityisyydet. Ne saattaisivat johtaa poikkeuksiin tietyissä jäsenvaltioissa. Jossakin jäsenvaltioissa on kolmansien maiden kanssa ulkorajoja, ja Mm, ja siellä on raidevälien, eri, raide, eri pituisten raidevälien välillä yhdisty, ö, yhteyksiä ja niistä on sääntöjä olemassa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että kolmansien maiden liikkuva kalusto ei voi sitten tulla kyseiseen jäsenvaltioon. Eli kansallisten viranomaisten pitäisi voida näissä tapauksissa antaa todistuksia tällaiselle liikkuvalle kalustolle. Olen samaa mieltä esimerkiksi herra Siilen kanssa turvallisuustodistuksesta. Valvonta on hyvä idea. Pitää kuitenkin muistaa että pitää olla jonkin verran liikkumavaraa poikkeuksia varten. Tämä pätee myös yhteen toimivuuden kysymykseen. Saattaa olla, että jäsenvaltioissa on tiettyjä erikoispiirteitä, joiden takia pitää ehkä ottaa mukaan poikkeuksia. Vielä yksi kommentti näistä siirtymävaiheista. Ne eivät ole ehkäpä tarpeeksi pitkiä, niitä voisi ehkä pitkittää, jotta voimme sopeutua tilanteeseen. Okay, commission. Sitten komissiosta herra Pakei, viisi minuuttia. <clears throat> Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää hyvin kunnianhimoisesta mietinnöstä. Tässä menee pidemmällekin kuin komission ehdotus. Tässä parannetaan äh, asiakirjaa kaikissa suhteissa ja haluan kiittää myös äh, herra Krameria tehdystä työstä. Tämä teidän äh, johdantonne laittoi turvallisuuden oikeaan kontekstiin. Meidän ei pidä vaarantaa turvallisuutta, mutta samaan aikaan me haluamme, että rautatiet toimivat tehokkaasti olen hyvin kiitollinen tästäkin, eh, että laitetaan turvallisuus siihen eh, yhteyteen, jossa se kuuluu olla rautatietä ajatellen. Eh, kun puhuttiin yhteentoimivuudesta, eh, kansallisista virastoista ja eh, Euroopan eh, rautatievirastosta. Puheenjohtaja puhui siitä, että tässä pitäisi niveltää yhteen nämä eri mietinnöt hyvin. Ja turvallisuudesta tässä on yksi näkökohta, jota voitaisiin painottaa, jos todellakin, aivan kuten nämä ehdotettiin, ERA antaisi nämä turvallisuus- todistukset, silloin äh, näiden kansallisten virastojen äh, rooli muuttuisi suhteessa siihen, miten ne, ne valvoisivat näitä todistuksia. Nämä ovat hyviä äh, kehityksiä, kehitysaskeleita, joita voitaisiin ajatella. Kaikki tarkistukset, joissa halutaan tiukka määräaika päätöksenteolle, olen tyytyväinen niihin erittäin hyödyllinen asia. Ja sitten siirtymäkausi, että se menisi vuoteen, sama kommentti, aivan kuten ähm, koskien Bilbaan mietintöä. Ehkä se on äh, toteutettavissa, mutta äh, äh, hyvin tarpeen. Mm, sitten soveltamisala määritellyt, määrittelyt niitä pitää hoitaa yhdessä tämän yhteen toimivuusmietinnön kanssa. Ja sitten erityiskommentit vielä esittelijä ehdottaa, että perustetaan järjestelmä, jossa viestitetään mahdollisista turvallisuusriskeistä ja viraston pitäisi olla myös aktiivisempi ajatellen niitä sääntöjä, joita hyväksytään kansallisella tasolla, samoin kuin ajatellen eri eh, onnettomuuksia tai vastaavia, eh, kuten ilmailun alalla komissio voi tukea kaikkia näitä näkökohtia, mutta tietenkin täytyy arvioida, mikä on nämä vaikutus ja mitä, miten tämä vaikuttaa resursseihin. Eh, resursseja tietenkin voidaan laittaa käyttöön. Tämä on, tässä on kyseessä myös budjetin prioriteettiasiat. Ja sitten virasto tutkimuselimenä tässä saattaa syntyä intressiristiriitoja, jos valvotaan, laaditaan näitä ja valvotaan myös, ajatellen nykyisessä lainsäädännössä kansallisella tasolla virasto valvoo, mutta Ehkä me voimme keskustella tästä vielä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Tässä kommentoitiin rajat ylittäviä infrastruktuureja. Voi tukea tätä myös sitä, että olisi enemmän tulevaisuudessa vielä rajat ylittävää rataverkostoa. Tässä tosiaankin myös ajoaika. Kyse on lähinnä ajoajan raportoinnista ennemmin kuin että tulisi uusia sääntöjä. Kiitos. Thank you. Next is the... Kiitos. Ja sitten rautatievirasto. Niin, Michael, anteeksi. En antanut sinulle loppupuheenvuoroa. Ole hyvä. Äh, Kiitos kaikille kommenteista. Huomaan, että kaiken kaikkiaan meillä on paljon yhteistä. Haluan vielä selventää, että ei ole kyse siitä, että luodaan eurooppalainen virasto, joka päättää kaikesta. Kansalliset viranomaiset pitävät toimivaltuutensa, mutta ne tekevät ne tekevät yhteistyötä myös EASan tapauksessa. 95 prosenttia kaikista päätöksistä tehdään kansallisissa viranomaisissa. Eli kyse ei ole siitä, että luodaan jonkinlainen hirviövirasto. Yhteistyö on tässä ratkaisevaa, eikä kyse ole siitä, että kaikki hylätään. Mutta pitää silti olla tällaista yhteistä toimivaltuutta, sillä, sillä siellä voidaan taata, että eurooppalainen lisäarvo otetaan huomioon, koska esimerkiksi tämä teollisuuden alakin on jo eurooppalainen. Robert, sinä mainitsit nämä poikkeukset. Se on tärkeää ja se sopii myös siihen, mitä Ajala Sender sanoi poikkeukset. Esimerkiksi äh, kasruussa on raitiovaunu, raitiovaunu, joka ajaa Karlsruen ympäristössä, ympäristössä sitten raiteilla. Ja ICEstä voi suoraan äh, siirtyä raitiovaunuun Karlsruessa. Saarbrückenissä on samanlainen tapaus. Äh, raitivainut ajavat siellä raitivainut raiteilla ja sitten junaraiteilla, Deutsche Bahnin raiteilla ja sitten Ranskassa taas SNC, eh, SNCFn junaraiteilla ja sitten eh, Ranskassa kaupungissa raitivainuraiteilla. Nämä ovat poikkeuksia, mutta tämä, nämä ovat paikallisia asioita, eivätkä kansallisia asioita. Ranskassa on esimerkiksi eri järjestelmiä, emme voi päättää kansallisella tasolla. Ja se, ja tämä ongelma on myös Baltian maissa, ei ole ää, Viron ja Latvian välillä, juna, kun on junayhteyksiä, ja sen, niitä me haluamme. Me tarvitsemme eurooppalaisia sertifiointeja, mutta pitää kuitenkin muistaa 95 prosenttia päätöksistä tehdään kansallisella tasolla. Ja ää, sinä mainitsit todellakin saman asian ja kiitos tuosta. Sitten vielä tämä tämä lupa, tämä, tämä testaatti, eli pitää saada valtuudet päättää, yksityiskohdista voidaan päättää kansallisen viranomaisen kanssa, eli siis testaatti B, siitä tarvitsemme aivan eri päätöksiä. Onnettomuudet. Me tiedämme, että tietyissä laivaliikenneonnettomuuksissa ei ollut riippumattomia tutkimuksia. Siellä kansalliset viranomaiset myös lakasivat asioita maton alle. Jos on sellainen epäilys, että ei tehdä riippumatonta tutkimusta, onnettomuustutkimusta, missä siis ongelmat olivat, niin silloin rautatievirastolla pitää olla valtuudet puuttua asiaan. Mitään ei saa lakaista maton alle. Jokainen onnettomuus on, on onnettomuus sinällään, mutta siitä, niitä voidaan käyttää myös kunnon analyysien pohjana, jotta voidaan ennaltaehkäistä. Eli ei voida ajatella, että no kansallinen onnettomuus tapahtui, siellä kansallisella tasolla hoidetaan kaikki. Tää, näissä asioissa ERA, ERA on juuri se keskusverasto, joka voi hoitaa asioita. Tämä, me tarvitsemme rautatiealalla todellakin vielä paljon kokemusta, sillä olemme 30, 40 jopa 50 vuotta ö, myöhässä. Kiitos. Ja nyt sitten rautatievirasto Roberts, viisi minuuttia. First. Kiitos Brian. Aivan ensin haluaisin sanoa, että tietyt tarkistukset minun mietinnössäni liittyvät näihin turvallisuusasioihin ja yhteentoimivuusasioihin. Ensinnäkin mitä tulee kompetenssiin, tietenkin haluaisin pitää erään yhden toimipisteen virastona mutta onko se sitten yksinomainen? Minun lähestymistapani ei ole yksinomainen, vaan vaiheittainen. Ensinnäkin mitä infrastruktuuriin tulee, niin tietenkin eran tulisi olla se ainoa tiski, jossa näitä lupia annetaan, mutta mutta sitten mitä tulee eh, turvallisuussertifikaattoihin, sertifikaattoihin yhden jäsenvaltion tasolla eh, NSA voi toimia, jos se on tärkeämpi. Ja sitten eh, veturit ja liikkuva kalusto, sen kohdalla No lähestymistavan täytyisi olla se, että kansallisen tason virasto olisi se luukku, jossa nämä asiat hoidetaan, mutta verkostot esimerkiksi itäisessä Euroopassa, ne ovat hyvin integroituja jo muihin verkkoihin. Ne eivät ole eristyksessä maantieteensä, vaan historiallisten asioiden takia ja markkinakysymysten takia. Sitten vielä yksi ongelma, jonka olen todennut, on asetusehdotus, jossa ei aseteta selkeitä rajoja rautatieviraston tulotason, eli ehkä erää palkkaa osittain kansallisen tason työntekijöitä. No se ei välttämättä ole huono asia, mutta meidän täytyy pitää mielessä eri jäsenvaltioiden tilanne. Tässä puhutaan veronmaksajien rahoista on infrastruktuurimaksuja, jotka perustuvat niin sanottuihin vapaisiin lupiin tai vapaisiin sertifiointeihin. Ja minä halusin pitää kaikille sidosryhmille parhaat mahdollisuudet auki. Mitä valmistajiin tulee, niin heidän kannaltansa erä on paras ratkaisu, eli yhdeltä luukulta voidaan saada hyvää asiantuntemusta kohtuuhintaan. hintaan mutta kuten sanoin omassa ehdotuksessani, haluan pitää kaikki parhaat mahdollisuudet auki. En halua suosia yhtä tai toista sidosryhmää EU-markkinoilla. Sitten haluaisin ehdotuksessani myöskin lisätä vastuuta rautatievirasto erän kohdalla, aivan erityisesti jos otetaan huomioon se, että nämä vastuut kuuluvat eri lainsäädännön piiriin. On rikollinen vastuu, josta NSA voi olla vastuussa, mutta ERA ei voi olla vastuussa ja samaan aikaan meidän täytyy miettiä siviilivastuita. Siitäkin saattaa syntyä vahinkoja puolelle tai toiselle, eli tässä mielessä haluaisimme tässäkin lisätä vastuuta viraston kohdalla. Tietenkin haluaisin tarkastella vastavuoroisuustilannetta ja markkinoille pääsyä. No tämä ei tule olemaan helppoa, sitä en yhtään epäile, mutta esimerkiksi itäisessä Euroopassa, Baltian maissa ja Suomessa tilanne on outo, koska kaikki sertifiointi, vaunujen sertifiointi, ne ovat valtion omistajan yksityisen yrityksen hallussa ja tämä tiedon saatavuus koskee vain olemassa olevaa yritystä, eli suomalaiset veturit, vaunut eivät voi koskaan mennä Baltian maiden markkinoille, jos täytyy mennä kolmannen maan kautta. Ja sama pätee vetureihin, siellä tilanne on vieläkin oudompi. Entinen kollegamme Thomas Ilves, Viron nykyinen presidentti, hän on päättänyt käyttää virolaista veturia ja se pitäisi siirtää ennakolta Latviaan, siis todellisuudessa Latvian maaperälle. Ja sitten äh, Latvian viranomaisten täytyy vahvistaa, että se on turvallinen. Ja jos, jos Viron presidentti turisti haluaisi matkustaa Riikan Moskovan välisellä junalla, niin silloin ongelmia ei tulisi. Eli tämähän on täysin hullua. Tästä syystä me haluaisimme verkoston, jossa kaikki perustuu EU-lainsäädäntöön tai jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, vaikkakin teknisesti se kävisi kolmannen maan läpi. Tämän tulisi olla se periaate. Ja sitten vielä viimeinen asia, kieli. Minun lähestymistä, tiedän, että tämä on arkoluontoinen asia, mutta minun lähestymistapa on se, että jos joku eralle kirjoittaa tietyllä kielellä, niin erään tulisi vastata samalla kielellä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ERA käyttää komission käännöspalveluja, eli ei se nyt niin kallista voi olla. Eli kuinka monta kieltä sitten sidosryhmien, kuinka monta kieltä erä sidosryhmien kautta käyttää, siitä täytyy tehdä päätös. Sitten Helari Kiitoksia. Äh, erittäin äh, mukava äh, työskennellä tässä asiassa, mutta vi- vertaisin musiikkikysymyksiin. Euroopassa on rautatie orkestri, orkesteri, jossa on 120 muusikkoa, mutta siellä ei ole yhtään kapellimestaria. Ja sitten voi kuvitella, että ei siitä oikein kunnollista musiikkia tule orkesterista. Tässä, jos kirjoitetaan partituureja, niin se on vähän niin kuin tämä rautatievirasto. Tällä virastolla on neljä tehtävää, kolmella ei ole, kolmessa ei ole niinkään ongelmia. Yhdestä keskustellaan eniten ensinnäkin standardointi. Sitä ei kiistetä, komissio, neuvosto eivät kiistä sitä ja valvonta ja avustus tietyissä asioissa turvallisuuskysymyksissä, sitäkään ei kiistetä, äh, nähdään hyvin, että äh, kyse on nimenomaan äh, sertifioinnista. Siinä on sitovia säännöksiä ja siinä on eri näkemyksiä. Aivan selvästi olen sitä mieltä, että eurooppalainen virasto, sen pitää olla yhtenäinen toimipiste. Ja minun mielestäni ei pitäisi keskustella yhtenäisestä todistuksesta tästä. Mitä tulee sitten siihen, että laitetaan palvelukseen joko kansalliset tai eurooppalaiset säännökset. Tässä on mahdollisuus pyytää tätä myös eurooppalaiselta virastolta. Minun mielestäni kansallisten viranomaisten pitäisi tuoda eh, toimivaltuudet, eh, asiantuntemus, eh, mutta tässä ei pidä mennä taaksepäin. Ja myös kansallisilla viranomaisilla on riittävästi työtä. Ajatellaan esimerkiksi palveluita ja markkinoita ajatellen kansalliset alueelliset toiminnot ovat vähenemässä. Ja sitten lyhyesti siitä, miten tärkeää on äh, kannetoimet ja äh, ei äh, pitäisi saada aikaan mitään sellaista virastoa, joka määrää aivan kaikesta, joten haluaisin miettiä myös henkilöstökysymyksiä ja tämä ähm, budjetti ei ole lainkaan sillä tasolla, mitä tällainen virasto vaatisi. Ei voida pyytää, että virasto tekee kaiken, mitä sen pitäisi tehdä, jos sillä ei ole äh, henkilöstö- ja äh, talousvaroja. Tämä on hyvin vakava kysymys, koska sillä voi olla vaikutuksia toimivuuden tehokkuuteen ja turvallisuus näkökohtiin, samoin kuin viraston uskottavuuteen, joten vastuiden pitäisi olla myös sillä tasolla, mitä ovat nämä uudet toimivaltuudet ja kielivalikoima. Tämän pitäisi olla sillä tasolla kuin Euroopassa. Siihen ei kuitenkaan päästä, mutta siirtymäkausi. Tässä sitä pitäisi lyhentää. Jotkut sanovat, että pitäisi pidentää. Tämä riippuu tietenkin siitä, mitä keinoja on. Jos on paljon mahdollisuuksia, jos ei ole, niin sitten on, sitten on pidempi siirtymäkausi. Kiitos. Mr. Pagnon. Herra Pagnon. President. Puheenjohtaja kuten kollegamme Robert Sile mietinnössään painottaa, nämä kolme visiota, joita rautatiesektori odottaa, ne ovat tänä päivänä enemmän kuin tarpeen. Ja tämä kaunis kuva, jonka Dominic Rike maalasi, se kuvaa sitä hyvin. Meidän täytyy siis suosia sitä, että viraston eran roolia vahvistetaan samaan suuntaan kuin esittelijä. Minäkin olen sitä mieltä, että ne, jotka pyytävät turvallisuussertifikaattia, heillä täytyisi olla mahdollisuutena joko kääntyä rautatieviraston tai kansallisen turvallisuusviranomaisen puoleen, jos veturia käytetään vain kansallisissa liikkeissä, mutta tämän poikkeuksen ei tulisi kuitenkaan olla se ainoa tapaus, jossa luvan hakija voi kääntyä kansallisen turvallisuusviranomaisen puoleen tai rautatieviranomaisen puoleen. Minun mielestäni asetuksesta tulisi löytyä suurempia täsmennyksiä, tarkempia täsmennyksiä rikosoikeudellisesta vastuusta ja myöskin viraston saama vastuuvapaus artiklassa 64. Minun mielestäni se ei kunnioita onnettomuustapauksissa rikosoikeudellista vastuukysymystä kolmansien maiden pääsy markkinoille ja eri järjestelmät ja viraston kielikysymykset, niihinkin täytyisi asetuksessa tarkemmin puuttua. Tässä olen samaa mieltä esittelijän kanssa, mutta Pahoittelen sitä, että esittelijä ei ota mietinnössään huomioon sitä, että täytyisi olla jonkinlainen siirtymäkausi, jolloin rautatievirasto kasvattaa toimintakykyään. koska se saa uusia tehtäviä rautatieturvallisuuden suhteen ja samaan aikaan täytyy sitten saada aikaan nämä täsmennykset, joista kollegamme puhui, eli jotta sitten tiedetään, mistä siirtymäkaudesta on kysymys. Eli tähän täytyy saada hieman liian enemmän tarkkuutta virastolla on tällä hetkellä normatiivinen kompetenssi, eli sille ei voi todin, kovin nopeasti antaa päätöksentekovaltuuta, koska tässä on kysymys rautateiden turvallisuudesta, eli vaiheittain täytyy saada aikaan virasto, joka voi ottaa nämä uudet vastuut hoitaakseen. Esimerkiksi siirtymäkauden mekanismissa voitaisiin ottaa mallia eurooppalaisen siviiliilmailuviraston mukaisesti. Ja tässä olen samaa mieltä varjoesittelijä Dominik Rikeen kanssa. Meidän täytyy selventää viraston vastuita, myöskin sen henkilö- ja taloudelliset resurssit ja sen vastuut. Tässä, herra puheenjohtaja, se mitä halusin sanoa. Mr. Benyon, four minutes. Herra Benyon, neljä minuuttia. Um, ähm, I... Kiitos. Luulenpa, että on tärkeää nyt tässä pitää tämä liikevoima yllä. Näiden äh, sisämarkkinoiden luomisen suhteen, jotka haluamme luoda rautatiealalle, jos annamme rautatieyritysten äh, pysyä mukavuusalueellaan kansallisten viranomaisten kanssa, niin silloin emme, emme saa tällaista eurooppalaista sertifikaattia aikaiseksi ja emme voi hyötyä markkinoiden avaamisesti. Siksi minusta on hyödyllistä, että ERAsta tulee se viranomainen, joka antaa nämä, tämän yhteisen turvallisuustodistuksen. Kuitenkin olen samaa mieltä siitä, että Robertilla on perusteltuja huolenaiheita hinnoittelusta ja mukavuudesta näissä rautatieyrityksissä, jotka pysyvät omassa, omissa jäsenvaltioissaan. Liikkuvassa, liikkuvasta kalustustosta on olennaista saada eurooppalaista sertifiointia Eli, eli me todellakin tarvitsemme eurooppalaiset markkinat liikkuvalle kalustolle. Palaan vielä Robertin huomioihin. Emme halua luoda järjestelmää, joka laajentaa kansalliset monopolit EUn tasolle, joten meidän pitää rakentaa jonkinlaisia eri linjauksia tällaisten eurooppalaisten sertifikaattien löytämiseksi. On tärkeää, että meillä on myös eri eriytynyt hinnoittelu käyttöalueen mukaisesti ei pitäisi kuitenkaan luoda sellaista tilannetta, jossa ERA antaa hinnan, joka on sopiva Deutsche Bahnille tai Ranskan SNCFlle Tämä hinta ei sopisi sitten pienemmille yrityksille, joka haluaa liikennöidä vain lyhyitä reittejä. Eli eri järjestelmät ovat huolenaihe, kuten Patjan maissa. Ja lisäksi myös nämä pienet yritykset pitää ottaa huomioon. Niiden huolenaiheet on huomioitava. Emme saa, emme saa ottaa käyttöön yhtä turvallisuustodistusta, jolla on yksi yhtenäinen hinta. Entä sitten kielijärjestelmät? Me voisimme ehkä tarkastella eh, suhdetta ERAan ja kansallisten turvallisuusviranomaisten välillä. ERA voisi käyttää kansallisia turvallisuusviranomaisia alihankkijoina turvallisuustodistusten antamisessa. Eli kansalliset viranomaiset voisivat edelleen olla asiointipiste paikallisille toimijoille ja niille, jotka eivät halua lähteä kauemmaksi hakemaan eurooppalaista sertifikaattia. Sertifikaatilla pitää kuitenkin olla eurooppalainen ulottuvuus niin, että yritykset ymmärtävät, että on olemassa mahdollisuuksia toimia myös muissa jäsenvaltioissa. Nämä seikat on todellakin käsiteltävä. Emme voi vain sanoa, että no ERA hoitaa kaiken, sillä on olemassa huolenaiheita siitä, että ylihinnoittelu tapahtuisi ennen kaikkea sellaisen ylihinnoittelu, joka häiritsisi pieniä eristäytyneitä toimijoita. Pitää myös taata, että että rautatieyritykset, jotka ajattelevat, että syrjivää hinnoittelua on olemassa muualla, voivat vedota asiassa e-raahan odotan olla yhteistyötä Robertin ja Michaelin ja muiden isettilijöiden kanssa näiden asioiden ratkaisemiseksi. Kiitos. Herra Kramer, neljä minuuttia. ERA vielä kerran. Se on keskusvirasto, mutta se tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa ja 95 prosenttia päätöksistä tehdään kansallisella tasolla. Eli tässä näin rakenne toimii ja sen on toimittava. Olen aivan samaa mieltä siitä, että heti kun meillä on kansallinen lupa olemassa, niin olemassa oleva järjestelmä pysyy yllä ja sillä on, sillä on tietyt haitat, niin emme voi edetä. Valtuuksien selvittäminen on tärkeää ja Robert, tämä on ainoa kohta, josta olemme eri mieltä. Kun katsomme Baltian maiden tilannetta – siellä tehdään yhteistyötä Venäjän kanssa, äh, Venä- siis Suomi, äh, Latvia, Viro ja äh, Lettua sekä Puola tekevät aivan samaa. Sama pätee ilmaliikenteessä. USAssa ei hyväksytä, että on yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, ja siksi siellä on tehty kaksinkeskeisiä, sopimuksia. Lennetään Berliiniin ja sieltä sitten, sieltä sitten edelleen Madridiin. Päinvastoin ei taas voida tehdä sillä, ei haluta paikallisia markkinoita häiritä. Mielestäni Latvia on, äm, on ä, paremmin yhteyksissä yhteyksissä EU-hun, se, ja se, jos neuvottelut Venäjän kanssa, teillä ei ole niin hyviä mahdollisuuksia kuin EUn kanssa. Eli siis veturit tuotetaan Venäjällä ja sitten ne tuodaan EUn. Ne vo, neiden pitää olla sertifioituja EUhun. Tietysti niitä voidaan käyttää ää, Saksassa, mutta niitä voitaisiin käyttää sitten myös Suomessa, Liettuassa ja Virossa. Ja tätä me juuri haluamme. Niin eihän eihän veneillä voida päättää, että tietty veturi voi sitten, äh, se voidaan katsoa vain Suomessa eikä muualla. Meidän pitää sanoa, että me olemme Eurooppaa ja tietysti meillä on tietyt erot, mutta sertifioinnin pitää olla eurooppalaista. Tietysti on olemassa muitakin eroja, äh, kuten mainitsinkin raitiovaunut. Esimerkiksi Saksassakin on nämä, äh, nämä kapeat raidevälit. Enkä nyt puhu tässä ollenkaan näistä heritage-reiteistä, Brian. On tietysti olemassa poikkeuksia, mutta periaate on eurooppalainen. Kaiken kaikkiaan me vedämme kaikki samaa köyttä ja siksi haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja kaikkia osallistujia sekä myös komissiota, sillä komission kanssakin vedämme tässä asiassa samaa köyttä. Kiitos. Kiitoksia. Ennen kuin äh, anna puheenvuoroa haluan toivottaa tervetulleeksi vierailijaryhmän. Äh, Rova Griesbeck on kutsunut heidät. He ovat äh, Agendage-järjestöstä Mooselin alueelta. Erittäin paljon tervetuloa teille tänne liikenne- ja matkailuvaliokuntaan. Toivottavasti tämä on teille mielenkiintoista. Ja seuraavaksi neljä minuuttia, herra Kolitsi. Kiitoksia. Minä pyydän anteeksi. Haluaisin palata tiettyihin teknisiin näkökohtiin, jotka joita hiukan ar- aliarvioidaan tässä. Jos meillä on järjestelmä siitä, miten infrastruktuuri toimii, meillä on useita järjestelmiä EU-ssa. Meillä on omat testisäännöt säännöt myös, jos meillä on eri järjestelmät sähköraiteille. mutta kaikissa on hiukan eri vaatimuksemme. Ja kollega tässä sanoi aivan oikein, että jos meillä on tietyt järjestelmät, testi- ja valvontajärjestelmät. Ja jos me sovellamme toista järjestelmää, silloin ei tulla oikeisiin tuloksiin, joten meillä pitäisi olla erityisvalvontajärjestelmä liikkuvalle kalustolle ja tietyn tyyppiselle infrastruktuurille. Tämä ei ole mitään politiikkaa, tämä on teknistä todellisuutta paikan päällä. Ja jos haluamme saada aikaan yhtenäiset turvallisuussäännöt, yhtenäiset tekniset säännöt ja sitten kansallisten turvallisuusviranomaisten pitää tehdä tai noudattaa niitä ja sitten ERA valvoo emme koskaan pääse tästä noidankehästä, joka koostuu poikkeuksista. Olen käyttänyt tällä lailla vuosia. Kiitos. Thank you very much. Kiitos haluaisin sanoa itsekin jotakin. Tämä on jatkoa sille, mitä Michael sanoi perintörautateistä ja siitä, että ne saavat poikkeuksen kaikista näistä neljännen rautatiepaketin säännöistä, mutta meidän täytyy tunnustaa myöskin se ongelma, josta rautatievirasto on tietoinen, jossa meillä on tämä päälinja ja tiedän, että FedEx Rail ja ERA kokoustavat parhaillaan, jotta ongelmaan löydettäisiin ratkaisuja. Toivon mukaan FedEx Rail tulee olemaan osa tätä laajempaa kuulemiskierrosta eh, johon ERA on lähtenyt. Eli odotan vain vahvistusta sille, että nämä ihanat, hienot höyryveturit saavat myöskin tunnustusta. Viimeksi hän silloin me saimme yhteen toimivat rautatiet, kun meillä oli nämä höyryveturit. Mutta tässä sitä ollaan. No, minä olen teknologiafani, sen kyllä tunnustan. Tai siis pelkään teknologiaa. Sitten rapakee. Kiitos puheenjohtaja tietenkin äh, saatte kaikki sympatiamme äh, siitä, että uskalsitte tarttua tähän rautatieasiaan. Poikkeusmahdollisuus on olemassa, niitä jäsenvaltiot voivat myöntää. Meidän näkemyksemme mukaan äh, nämä hyvin erityiset rautatieyhtiöt kuulisivat tämän piiriin. Jos voin kommentoida ja haluaisin kiittää myöskin Robert Sileä hänen mietinnöstään Suurin osa keskustelusta koskee arkkitehtuuria ja turvallisuutta, mutta mutta herra Silen mietintö kattaa erittäin hyvin ne kolme pääkohtaa, jossa puhutaan vastuista. Tämä tulee olemaan olennainen osa keskustelua yhteen toimivuudessa ja turvallisuudessa ja sen täytyy heijastua erän säännöstöön. Ja sitten vetomuslautakunta. sekin on erittäin tärkeä, jos ajatellaan sitä, miten ERA ja NSA toimivat yhteistyössä. Ja tietenkin Dominik Rikekin puhui näistä taloudellisista kysymyksistä, budjettivaroista. Eli haluaisin kiittää näistä. Sitten sieltä löytyy teknisiäkin kohtia, joita me jatkossakin työstämme esittelijän kanssa. Sitten kaksi yleisempää kommentteja Eran ja NSAn välisestä yhteistyöstä haluaisin myöskin kiittää esittelijä hänen kommenteistaan näihin liittyen. Ensinnäkin lainsäädännön täytyy luoda perusarkkitehtuuri ja komission näkökulmasta äh, myöskin eran vastuut täytyy määritellä, mutta sitten sieltä löytyy paljonkin liikkumavaraa erityisjärjestelyihin kansallisten viranomaisten ja eran välillä, kuten Kramer ja muutkin ovat sanoneet, ERA ei korvaa kansallisten turvallisuusviranomaisten tekemää työtä ERA ottaa vastuun sertifikaattien antamisesta turvallisuusasioissa, mutta tulee tekemään yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa. Ja ERAn sääntöjen mukaan sillä täytyy olla jonkinlaista harkintavaraa toimia yksittäisten kansallisten viranomaisten tai kansallisten viranomaisten ryhmittymien kanssa. Tässä voidaan puhua esimerkiksi alueellisista yhtymistä, esimerkiksi Baltian maat, jossa raideleveys on erilainen. Eli sen sijaan, että jätettäisiin pois nämä eristäytyneet verkostot näistä eurooppalaisista puitteista, niin sitten voitaisiin katsoa, miten ERA voisi tehdä yhteistyötä näiden kanssa ja parantaa suhteita naapureihin. Ja tietenkin me olemme valmiita tarkastelemaan esittelijän kanssa sitä, miten pitkälle tekstiä voidaan tässä mielessä kehittää. Mutta vielä kerran kiitokset mietinnöstä ja puheenjohtajalle vielä kiitokset tästä hyvin laajamittaisesta mielenkiintoista keskustelusta tänä aikana, tänä aamuna. Roberts. Haluaisin kiittää kollegoja kommenteista ja eh, näistä reaktioista. Ensinnäkin siirtymäajat. Eh, arvasin, että tarkistuksia tulee ja varmasti niistä tulee nyt hyvä kompromissi ajatellen siirtymäaikoja. Ja eh, sitten yhteydet erään ja kansallisten viranomaisten väliset yhteydet, paljonko voidaan velottaa näistä palveluista, sitä ei määritellä ja minä halusin laittaa siihen jonkinnäköisen viitearvon, mutta joka tapauksessa, jos tämä on eran palveluna sellainen, että se on yksinomainen, silloin niin, tarkoittaa, että erä pitäisi nämä rahat ja maksaisi näistä sopimuksista, mutta tämä on hyvin hankalaa suhteiden kannalta ja varsinkin poliitikoille on vaikea selittää tätä asiaa, jos halutaan toimia yhtenäisellä eurooppalaisella alueella. Joskus matkustajajunat toimivat näin. Täytyy siis maksaa enemmän kuin tällä hetkellä, mutta saa saman palvelun. Miten selitetään tämä asiakkaille? Pitää maksaa enemmän sertifioinnista kuin aikaisemmin. Eh, tämä ei onnistu poliittisesti ja siitä syystä minun mielestäni meidän täytyy eh, säilyttää ERAlle yhden luukun periaate eh, niissä asioissa, missä se voi toimia paremmin kuin kansallinen virasto tai viranomainen halvemmin. Jos puhutaan yhteyksistä Venäjälle, olisi hyvä, jos voita, voisi tehdä jotakin äh, tälle asialle. Niin kuin, tosiaan olisin tyytyväinen siihen, mutta mutta ovet pitää jättää auki esimerkiksi Latvian äh, rautatieyhtiö äh, ja tai virolainen yhtiö haluaisivat säilyttää yhteydet Venäjään äh, kansallisella pohjalla, niin meidän pitää antaa mahdollisuus. Mutta jos äh, katsotaan, että erä on äh, vahvempi tässä, niin silloin annetaan heille tämä mahdollisuus. Tämä on ainut tie tässä, koska en usko, että niin kuin sanoin, eralla yritämme saada, että saataisiin tietoa liikkuvasta kalustosta Moskovaan. EU-markkinat idässähän tulevat siinä kyseeseen. Kiitoksia kuitenkin kovasti. Pyrin löytämään hyvät kompromissit. Ja sitten vielä viimeinen kohta. Bilbaon mietinnön jälkeen sanoitte tästä teknisestä ulottuvuudesta on mm, minun kantani on aivan sama nyt on näitä tiettyjä aukkoja sitten, kun hyväksymme lainsäädännön ja sitten tekninen pilari mielestäni on avoin EU-laajuisille rautatiemarkkinoille. Jos menemme eteenpäin teknisesti, meidän täytyy miettiä, ehkä meidän täytyy mennä myös muiden, osien kanssa eteenpäin. Kiitos Roberts. Vielä yksi asia ennen kuin puhutaan määräajoista. Mitä tekniseen puoleen tulee? Tiedän, että te teette kaikki yhteistyötä ja varjoesittelyt tekevät yhteistyötä, se on tärkeää, mutta me emme halua yhtä mietintöä, jossa sanotaan yhtä asiaa ja toista mietintöä, jossa sanotaan jotain ristiriitaista. Eli haluaisin vain painottaa kolmelle esittelijälle ja varjoesittelijöille, että pitäkää kiinni tästä hyvin tiiviistä yhteistyön ilmapiiristä jotta parlamentin tulos on johdonmukainen. Tiedän, että te näin teettekin, mutta haluan nyt tämän vielä varmistaa. Määräaikatarkistuksille on 16. syyskuuta kello 18. Tästä äänestetään valiokunnassa 26. marraskuuta ja sitten täysistunnossa tammikuussa 2014, eli 16.9 kello 18 on määräaika tarkistukselle. Ja tästä olemme päässeet aamun esityslistan loppuun. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että liettualainen puheenjohtajamaan edustaja tulee tänne paikalle kello 15. Koetamme aloittaa täysin ajoissa, koska aika on vain tunti ja sitten meillä on vielä muutakin asioita esityslistalla. Eli kello 15 Liettuan ministeri, kiitos.